Chers collègues, Hyvät kollegat, je vous propose... No minä nyt ehdotan, että kävisitte paikoillenne. Jos kaikki menee hyvin, eikä mitään omituisia syitä pitäisi olla, ettei tämä olisi, me ei, kaikki menisi hyvin, niin tämä on meidän viimeinen kokouksemme siis, jos kaikki hyvin menee. Ja tässä esityslistalla kolmannessa kohdassa 12 ja 13 päivän helmikuuta pöytäkirja tulee vielä lisätä tuohon kolmanteen kohtaan. Kohta neljä. Ronsulli toivoi, ei nyt keskusteltaisi niistä kompromisseista, joihin hän ei edes ole siis onnistunut pääsemään, joten tämä siirretään muualle, koska näin hankalasta asiasta me emme voi äänestää keskustelutta. Ja me käymme tätä keskustelua sitten myöhemmin. Ronsulli ei ole siis onnistunut kompromisseja saamaan aikaan, eikä ehkä pääse tänne paikallekaan. Ehkä hän sitten pääsee myöhemmin paikalle, mutta keskustelemme asiasta joskus myöhemmin. meidän täytyy totta kai odottaa esittelijää, eli me emme voi nyt heti käsitellä tuota Ronsullin tekstiä, joten ehkä odot, odottelemme sitä tuon viidennen kohdan jälkeen. No nyt sitten tämä toinen kohta esityslistalla, puheenjohtajan ilmoitukset siitä, siihen seuraavat. Ensiksikin se, että työvoimapalvelut. Onko täällä neuvoston edustajaa paikalla? No ei näy. No hänen neuvoston, neuvoston pitäisi kyllä tietää tästä myöskin. Meille on kerrottu, että neuvosto on päättänyt julkisista työvoimapalveluista, joista meidän neuvotteluun joukkueemme, joukkuettamme johti, johtaa minä ja Frederik Darden on siinä esittelijänä ja neuvosto on päättänyt hyväksyä yksipuolisen julkilausuman, joka koskee näitä julkisten työvoimapalvelujen verkostoa. Ja puhe, Kreikan kanssa olen keskustellut. Tätä julkilausumaa ei missään vaiheessa ole otettu esille neuvotteluissamme. Suurlähettiläs on sanonut, että tässä on toistettu se jäsenvaltioiden jo hyväksymä sisältö tuohon julkilausumaan, joka on jo tuossa yleissuuntavi- noissa yleissuuntaviivoissa. Ja näin meidän täytyy nyt katsoa, miten tapahtuu tämän mandaatin loppuun. Täysistuntoon on esitetty äänestystä, mutta julkilausumaa ei, äh, ei julkaistaisi virallisessa lehdessä kuitenkaan. Ja mahdollisesti tämä menee sitten joulukuussa hyväksyttäväksi ja julkaistavaksi. Ja Kreikan kanssa asia on selvitetty, sillä kaikki, jotka tietävät yhteispäätösmenettelyn kuin omat taskunsa, tuntevat tällaisen julkilausumamenettelyn. Usein neuvosto pyrkii juuri näin toimimaan ja, ja vaikuttamaan siihen tulkintaan, joka teksteistä myöhemmin tehdään. Vaikka yhtenä yhteispäätösmenettelijänä parlamentti on, joten näiden julkilausumien pitäisi kyllä saada molempien lainsäätäjien, kaikkien lainsäätäjien tuki taaksensa. Ja tämä asia on saanut keskustelua osakseen sekä meidän talossamme mandaattimme aikana ja sitten myös kolmikantaneuvotteluissa. Tätä ei voi siis hyväksyä tätä menettelyä ja nyt tässä julkilausumassa puhutaan siitä, miten eri jäsenvaltioiden julkiset työvoimapalveluyksiköt pakollista ja, tai, pakollisesti tai vapaaehtoisesti toimivat yhteistyössä. Ja me olemme puhuneet tästä velvollisuudesta ja neuvostossa asiasta on käyty keskustelua ja halunnut tehdä tästä osallistumisesta vapaaehtoisen. Neuvottelujen tulos tuloksena saatiin sellainen muotoilu, joka, joka, joka kävisi kaikille, mutta aika monitulkintaisena. Ja neuvosto haluaa jälleen kerta, kerran ikään kuin vahvistaa jonkun, jonkun sellaisen, jonka, jo, jo, jota se on esittänyt myös kolmikantaneuvotteluissa, mutta ilman, että kaikki ovat hyväksyneet sitä. Ei tätä ei voi hyväksyä tällaista menettelyä, ja minä olen nyt ymmärtänyt teidän kehon kielestänne siellä sali, täällä salissa, että te olette oikeastaan samaa mieltä asiasta. Ja sitten toiseksi yhteinen kuulemistilaisuus budjettivaliokunnan kanssa on tiedossa nuorisotyöllisyyshankkeesta. Ja tämä on ensimmäinen päivä huhtikuuta kymmenestä puoli yhteen ja kaikki työllisyysvaliokunnan jäsenet toivon mukaan osallistuvat tähän yhteiseen kuulemistilaisuuteen ja sen ohjelma lähetetään teille tässä muutaman päivän kuluessa. Toivon, että ilmoittaudutte nyt jo ja kirjoitatte tämän omaan kalenteriinne. Tämä on meidän oma aloitteemme ja siitä syystä olisi hyvä et, et, et, kun kyse on nyt kahden valiokunnan yhdestä ku, kuulemistilaisuudesta, niin olisimme siellä kaikki paikalla. Ja tässä kolmas asia, se on varmasti tärkein aamupäivän asia, kun otamme kuvan kaikista jäsenistä. Ja sitten myös nostamme ystävyyden maljan kokouksen päättyessä. Ja sitten kohta neljä, käyttämättömästä tulkkauspalvelusta. Rooman ähm, vierailuun on tullut viime hetken muutoksia ja näin ollen siellä on Englanti Saksan sijalla. En tiedä, vaikuttaako tämä äh, talouspuoleen sen enempää, mutta nämä ovat ihan viime hetken muutoksia joten kyllä se varmaan vaikuttaa myös rahoitukseen. Näin tällainen muutos on tehty ja kansanpuolue sitä pyysi. Ja viidenneksi sähköisesti e-meeting välittää tämän kokouksen ja tämä on myös verkon kautta kuultavissa tämä kokous. Tämän vaalikauden aikana me todella olemme edistyneet kovasti sähköisessä kokousten välittämisessä verkkokautta. No niin, kolmas siihen sitten nuo pöytäkirjat hyväksytään 5. joulukuuta, 9. 17. joulukuuta, 9. tammikuuta, 20. 22. tammikuuta ja 3. helmikuuta ja 12. ja 13. päivä helmikuuta. Ja uskon, ei ole mitään sanottavaa niistä sen enempää. Ja kohta neljä, niin siis kukaan pöytäkirjoja ei vastusta, selvä, no sitten ne on hyväksytty. Ja sitten kohta neljä, se on siirretty, se käsitellään siis viidennen jälkeen. Ja sitten kohta viisi, esittelijämme voikin kertoa meille neuvotteluista neuvottelun kanssa 96-71 direktiivi työntekijöiden lähettämisestä. Ja sen täytäntöönpanosta erityisesti siis työntekijöiden lähettäminen toiseen jäsenvaltioon. Ja nyt annan puheenvuoron esittelijällemme Danuta, ole hyvä. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. 27 lutego zakończy... Kiitoksia kovasti. 27. helmikuuta me saimme päätökseen neuvottelut, jotka liittyivät <clears throat> direktiivejä, joka koskee työntekijöiden lähettämistä. Keskusteluiden jälkeen olemme <clears throat> keskustelleet kaikkein tärkeimmistä säädöksistä – 9, 3, 9 ja 12. Kaksi vuotta komission ehdotuksen esittämisen jälkeen poliittiset ryhmät ovat saaneet aikaan kompromissin, joka kuitenkin vaikutti mahdottomalta puheenjohtajavaltioille ja sidosryhmille. esittelijänä ja neuvottelutiimin toisena puheenjohtajana voin todeta, että puheenjohtajamme Peres teki erittäin hyvää työtä. Haluan kiittää myös kaikkia varjoesittelijöitä Steven Hughes, Nadia Hirsch, Elisabeth Schröter, Thomas Hendel, Milan Kabrnok, Phil Benyon, McIntyre. Haluan kiittää teitä kaikkia oikein paljon. Haluan kiittää teitä ja teidän avustajanne. Oli oikein mukava tehdä yhteistyötä. Kompromissi, jonka olemme saaneet aikaan, on hyvän työmme hedelmää ja voimme kaikki olla tyytyväisiä ja ylpeitä siitä, että mahdottomasta tehtävästä tuli mahdoton lopulta. Ihan alusta alkaen, kun olemme tehneet työtä tämän direktiivin parissa, niin halusimme oikeudellisen suojan samanaikaisesti, siis, siis työntekijöiden oikeudellisen suojan ja samanaikaisesti myös avoimuutta työn tekijöiden ja työnantajien osalta niin, että työntekijöiden oikeuksia todella kunnioitettaisiin. Jotta perusedellytykset saattoivat tulla täytetyiksi, jäsenvaltioita velvoitettiin ja velvoitetaan perustamaan kansallinen verkkosivu, josta näkyvät minimityöehdot ja myös sitovat TES-sopimukset. Verkkosivulla täytyy myös näkyä se instituutio, joka tarjoaa lisätietoa sovellettavasta lainsäädännöstä. Tällainen yksittäinen kansallinen verkkosivu on täydellinen ty- tiedonlähde niin työntekijöille kuin työnantajillekin. Eli työntekijät tietävät, mihin heillä on oikeus ja työnantajat tietävät, mihin, mihin he ovat velvoitettuja, kun lähettävät työntekijöitä tai työllistävät sellaisia. Jäsenvaltioiden täytyy valvoa tietysti tilannetta, toteuttaa valvontatoimia, esimerkiksi ää, lähettämistä edeltävä menettely, tiedottamismenettely, eli lähettämisestä täytyy tiedottaa ja tiedon täytyy olla laillista, lainmukaista sekä isäntämaassa kuin kohdemaassakin, äh, lähtömaassakin. toimiksi olemme myös kaavailleet sellaisia toimia, jotka velvoittavat yrityksen saattamaan tiedoksi ne, tai saamaan saataville ne äh, asiakirjat, jotka osoittavat, että toimet ovat olleet laillisia tarvitaan myös kaksi kontaktihenkilöä. Toinen henkilö pitää yllä kommunikaatiota ja tämä päivittää tietoa. Ja sitten tarvitaan toinen henkilö, joka toimii sijoituspaikan ulkopuolella niin, että hänen kauttaan voidaan olla yhteydessä työmarkkinaosapuoliin. Eli yrityksen oikeud, toimien oikeudellisuutta täytyy myös valvoa. Mehän tiedämme, että on sellaisia tapauksia, joissa tapahtuu muun muassa laitonta työllistämistä. Niin, että mukka täytetään työntekijän lähettämistä koskevat säännöt. Tällöin rikotaan lakia. Kaiken täytyy tapahtua Rooma ykkösen mukaisesti ja jos laittomuutta esiintyy, niin jäsenvaltion täytyy tarjota työntekijälle oikeudellista suojaa. Eli kyse on siis, jos, on, jos kyse on laittomasta työntekijän lähettämisestä, niin silloin täytyy kunnioittaa kuitenkin vapaan liikkumisen sääntöjä. Jäsenvaltiot voivat laajentaa myös direktiivin valvontatoimia, lisätä niihin omiaan, jotta voivat asettaa laittomasti työllistäneet henkilöt oikeuden eteen. Tämän lisäksi jäsenvaltioiden täytyy tarjota tai jäsenvaltioiden täytyy pitää huoli siitä, että valvontatoimet ovat oikeasuhteisia ja lainmukaisia ja perusteltuja. Jäsenvaltioiden täytyy myös tiedottaa komissiolle uusista valvontatoimista, ja toimista täytyy myös tiedottaa yhdellä yksittäisellä kansallisella verkkosivulla. Tämä ei tietenkään tarkoita, että jäsenvaltio saa ihan omin lupinsa lisätä kontrollitoimia. Jäsenvaltioiden täytyy myös noudattaa vastuullisuutta esimerkiksi rakennusalalla ja täytyy ottaa käyttöön sellaisia välineitä, joiden avulla voidaan estää laittomien työntekijöiden työnteko. Muutkin arkaluontoiset sektorit saattavat tulla kyseeseen ja joka tapauksessa koko alihankinta ketjussa vastuun täytyy mm, tapahtua. Monet jäsenvaltiot ovat jo ottaneet käyttöön solidaarisuuteen perustuvan vastuukäytänteen, ja direktiivi ei muuta tältä osin jäsenvaltioiden statuskuota, jos tällainen ratkaisu on jo hyväksytty. Jäsenvaltioiden täytyy tehdä yhteistyötä keskenään silloin, kun laittomasti lähetettyä työntekijöitä työllistänyt henkilö saatetaan oikeuden eteen. Ja tämän lisäksi direktiivissä on otettu käyttöön sakkoväline, jotta laittomat työnantajat vas- kantavat vastuunsa lain rikkomisesta. Komission täytyy valvoa direktiivin täytäntöönpanoa ja toimintaa – ja tarkastuslauseke, joka sisältää velvoitteen esittää raportti direktiivin toiminnasta kolmen vuoden kuluttua. Sen tulee erityisesti sisältää artiklan kolme sisältyviä ja yhdeksän sisältyviä toimia, kontrollitoimia ja solidarisuuteen perustuvia vastuutoimia, artikla 12, samoin kuin sakko järjestelmän tehokkuuteen liittyen täytyy raportoida. Ja näihin välineisiin voidaan tehdä muutoksia myöhemmin. Minun arvioni mukaan, samoin kuin kollegoideni arvion mukaan, tämä asiakirja on hyvä. Tämä asiakirja, joka ottaa käyttöön nämä välineet, antaa työntekijöille oikeudellista suojaa ja tarjoaa myös avoimuutta se pakottaa jäsenvaltiot tekemään yhteistyötä laittomuustapauksissa. Ja ihan lopuksi haluan vielä kiittää täysin palkein työntekijöitä, jotka ovat auttaneet minua. Haluan kiittää komissiota, tämän valiokunnan sihteeristöä. Haluan kiittää neuvostoa. Ja haluan kiittää neljää puheenjohtajavaltiota Kyprosta, Irlantia, Kreikkaa ja Liettua, joiden kausilla tätä asiaa käsiteltiin. Kaikki ovat tehneet hyvää työtä ja kaikkien hyvän työn ansiosta tämä asiakirja on mahdollisimman järkevässä tarjoaa järkevät ratkaisut niihin ongelmiin, joita lähetettävät työntekijät kohtaavat. Eli äänestäkää puolesta. Kiitokset esittelijälle tästä kaiken kattavasta käytännössä esityksestä. Kuka haluaisi esittää tähän puheenvuoron? Kielään tässä nyt nimiä luetteloon. Voilà, on, je vais clore la liste des orateurs. Alors. No niin, Hughes, ole hyvä. Thanks, Madam President. I'd like to... Kiitos puheenjohtaja. Olen samaa mieltä siitä, että tämä on hyvä diili. Haluaisin tehdä niin, mutta en voi. Minusta se on huono sopimus, huono diili. Paljon tässä on tehty työtä ja olemme seuranneet tätä lähetettyä työntekijöiden tilannetta 90-luvun puolesta välistä lähtien. Ja ja, ja paljon työtä on tehty ja esittelijä on siinä oikeassa. Hän, haluan kiittää häntä hänen panostuksestaan ja myös neuvotteluvaltuuskunnan jäseniä ja muita varjoesittelijöitä. Mutta minusta ole, emme pystyneet samaan aikaan hyvää diiliä. Emme pystyneet aikaan sopimusta tekstistä, joka antaisi oikeudellista selvyyttä tähän vaikeaan alueeseen. Ja me olemme antaneet periksi neuvostolle monissa keskeisissä asioissa, jos katsotaan – esimerkiksi sitä linjausta, joka meillä oli työllisyysvaliokunnan viime kesäkuun äänestyksen jälkeen, ja siinä kannassa, mitä hyvätti, saatiin aikaan joulukuussa, jos katsotaan näitä asiakirjoja, verrataan sitten lopulliseen dokumenttiin, joka hyväksyttiin 27. helmikuuta. Siinä, siinä välissä ei ole pidetty mitään kokouksia, vaikka niin olisi voinut odottaa neuvotteluprosessin aikana. Neuvosto kieltäytyi liikkumasta missään keskeisissä asioissa tässä tekstissä ja pieniä parannuksia sanottiin kolmanteen artiklaan johonkin muihin tekstiin, mutta minusta ne ovat ne eivät suinkaan tasapainota niitä uusia ongelmia, jotka syntyvät yhdeksän artiklan myötä ja eteenpäinvinnan puutteesta artiklassa 12. Mainitsin tämän oikeudellisen selvyyden ja EPSCO ovat kuitenkin osapuolia tässä sopimuksessa. Neuvosto myy tätä hyvänä diilinä, koska 9 artiklassa kansalliset valvontatoimet antavat suljetun listan ja toinen puolisko, jota myydään menestyksellisesti, puhutaan avoimesta listasta. Tässä ei mitään oikeudellista selvyyttä tämän seurauksena, itse asiassa pikemminkin päinvastoin. Tästä annetaan resepti lailliselle epävarmuudelle, juridiselle epävarmuudelle. Ja tätä ei oikeastaan tuo EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntöä, joka liittyy aikaisempiin ongelmiin. Minusta tekstin lukeminen 27. helmikuuta jälkeen siinä de facto annetaan suljettu lista ja olette nähneet omasta kirjeenvaihdostanne AY-liikkeen kanssa, että e, esimerkiksi EAYn liitot, jotka ovat useimmiten olleet mukana lähetettyjen työntekijöiden asioiden, asioissa, niin suhtautuvat samalla lailla. 12 artiklassa ei tapahtunut mitään liikehdintää. Yksi jäsenvaltio varsinkin piti äh, neuvostoa panttivankkina, siinä ei haluttu mitään liikehdintää aikaan. Ja me, me kuitenkin äh, me halusimme, että tällaista liikkumista ei tapahtuisi artiklassa 12. Minusta tämä ei ole hyvä diili. Se luo vain juridista epävarmuutta ja lopuksi puheenjohtaja, tämä on henkilökohtainen käsitykseni, minä puhun kyllä, kyllä henkilönä, joka oli mukana neuvotteluissa, mutta tämä henkilökohtainen käsitykseni tänään aamulla muut ryhmän jäsenet ovat eri kannalla. Ähm, Thomas Händel. Ja Thomas Händel, jonka jälkeen Elisabeth Schröter. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä direktiivissä on hyvin vaikea asia käsiteltävänä, mutta oikeastaan palaisin Bertolt Brechtiin, joka aikoinaan sanoi, sanoi että, että joku kiipeää vuorelle ja törmää äh, hiireen. Tämä on sama tilanne tämän direktiivin kanssa. Tämä on äärimmäisen vaikea prosessi. Se on työllisyysvaliokunnan kanta oli hyväksyttävissä, se oli hyvä. Siltä pohjalta voitiin neuvotella. Trilogissa kuitenkin totesimme, että neuvoston puolella tavallaan – oli tällainen Vatikaanin konsiili, joka halusi vain nollatulosta eikä mitään todellista mandaattia neuvottelujen varten. Se oli hyvin työlästä kompromissia hakua, josta tiedetään, että silloin ei yleensä voida edes neuvotella. Me annoimme parhaamme näissä neuvotteluissa eteenpäin menon puolesta, enkä myöskään halua salata sitä, että minä todetaan kyllä tässä, että muutamia parannuksia on, mutta kokonaistulos ei ole mikään todellinen parannus. Tämä kokonaisuus on sellainen, että sitä ei voi hyväksyä. Ja oikeastaan hahmottelen sen viiden kohdan valossa, liittyen siihen, mitä Steven jo sanoi. Ja palaan kolmanteen artiklaan, se ei sylje pois, etteikö silloin kun lähetettyjä työntekijöitä on huonosti käsitelty, että siihen voitaisiin soveltaa jotakin, totta kai Rooma ykköstä voidaan ajatella, näin ollen voi tapahtua, että työntekijä saa vielä huonompaa palkkaa kuin lähetetty työntekijä. Me olemme voimakkaasti kritisoineet sitä, että aikaisempi tiedonanto ei ollut mahdollista että saattaisiin kunnollista valvontaa. olla myös samaa mieltä siitä, että tässä ei mitään todellista avaimitalista, On melko merkittäviä rajauksia, jotka ovat niin moninaisia, että se on oikeastaan sisältää tai suosii rikollisia kiertämistapoja ja tällainen yritysten äh, äh, vastuu oli sellainen dogma, johon, josta neuvosto ei halunnut neuvotella ylipäätään. Ja tämä on epätäydellinen huono sääntely, joka nyt on saatu aikaan, ja tämä liittyy siihen kysymykseen, mille, miten kauan se puree. Vi, vi, viisi vuotta on oltu hiljaa, että sitä ei voida hyväksyä. Ellei me todellakaan pääse eteenpäin, niin silloin tällä kaudella sitä ei pitäisi kuumata noin vaan, vaan se pitää ottaa uudelleen sille ensi vaalikaudella ja neuvotella siitä. Ja suosittelenkin, että tämä säännös tässä vaiheessa hylätään. Kiitos. Elisabeth ja Elisabeth Schroeter, jonka jälkeen Chapa Öri ja Alejandro Serkas koordinaattorina saa puheenvuoron vielä. Elisabeth, ole hyvä. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Kiitoksia puheenjohtaja No kyllä, se joka tuntee tämän paketin on tietänyt, se, että tämä on ollut oikeudellisesti hyvin vaikeata asiaa. Me sääntelemme työoikeutta sellaisella sektorilla, jossa normaalisti työoikeutta ei voida säädellä. Tämä on sopimusten pohjalta hyvin vaikea asia. Siksi näin onkin, että tästä on tullut hyvin kiistanalainen paketti. Komissio yritti heikentää tilannetta, se ei onnistunut, komissio sitten hävisi tässä, se aivan selvästi. Me saimme läp, kantamme läpi parlamenttia ole, oleellisissa asioissa, ja se on mielestäni tärkeää huomata. Ensinnäkin tästä kysymyksessä avoin lista, kun suljettu lista. Nyt kun katsotaan tarkkaan tätä tekstiä, se on selvää, että se on avoin lista. Tämä tarkoittaa sitä, että jäsenvaltiot voivat itse valita sen, mitä, mihin toimiin ne ryhtyvät. Niiden täytyy pitää, pitäytyä tietyissä puitteissa, jotka perussopimus määrittelee, mutta erona nykytilanteeseen, jolloin vain EU-tuomioistuin voi määritellä nämä puitteet, niin me annamme nämä puitteet. Tämä on vaatimaton edistysaskel, ei mikään täydellinen edistysaskel, mutta ei se ole nyt niin, etteikö, etteikö, etteikö aikaisemmin olisi ollut tilanne paljon parempi. Minä olisin halunnut mennä tässä paljon pidemmälle. Ja minä toimin myös hyvin aktiivisesti tämän puolesta. Me tiedämme, minkälaisia olivat neuvottelujen viimeiset tunnit. Me tiedämme, mistä se oli kiinni, että me pääsee pitemmälle. Me tiedämme myös, missä probleemat olivat, missä puheenjohtajamaa ajautui nurkkaan, jossa se oli oikeastaan valmiimpi antamaan meille enemmän. Ja tämä on tiedossa, mitä sitten tällä taustalla tapahtui mutta ottaen huomioon nämä tosiseikat, me olemme päässeet pikkusen eteenpäin ainakin. Me olemme eh, eräät komissiohankkeet torjuneet, se on hyvin tärkeää. Ja kolme artiklassa siinä puhutaan näiden postilaatikkovirmojen firmojen vastustamisesta. Aikaisemmin ei ollut mitään EU-sääntelyä tässä, missä olisi ollut toimenpiteitä postilaatikkofirmojen eh, estämiseksi meidän täytyy muistaa, että missä me olimme ja ehkä me emme tehneet kaikkea oikein mandaattimme pohjalta, mutta kolme artiklassa saimme kaikki aikaan. Eräissä asioissa me saimme muotoilumme läpi. Ja kaiken kaikkiaan haluaisinkin vielä kerran ottaa kysy- sen kysymyksen esiin, mitä tapahtuu niille, jotka jotka ovat todellisuudessa työntekijöitä ikään kuin väärissä, väärissä asuissa. Tämä, tällä asialla on kaksi tällä kolikalla on kaksi puolta ja se toinen puoli on, on se ratkaisevi, joka liittyy parlamentin merkittäviin edistysaskeleihin. Samin edistysaskeleihin tämä ei ole koskaan aikaisemmin onnistunut, että, että meillä olisi ollut suojalausekkeita uhreille. Se on todellinen edistysaskel, jolla vahvistetaan asianosaisia se täytyy tässä yhteydessä todeta. Tähän mennessä ei ole ollut aika mitään EU-lainsäädäntöä, jossa tällä muotoilu olisi ollut mukana. Ja minä muistan kyllä ne tunnot, jolloin me keskustelimme asioista, niitä oli lukuisia. Mutta kun sanotaan, missä asianosaisten työntekijöiden oikeuksia on vahvistettu, se on juuri tämä kohta. Kaiken kaikkiaan kolme artikla on, sisältää monia kohtia, jossa työntekijöiden oikeuksia on vahvistettu. Tähän mennessä ei ole ollut mitään yhtä, yhtä sääntöä, joka koskettelisi lähetettyjä työntekijöitä, jossa olisi ollut niin paljon vahvistettuja oikeuksia työntekijöille. Mehän puhumme sellaista asiasta, joka ei perustu vapaaseen liikkuvuuteen, vaan, vaan palveluvapauteen ja lähettämiseen. Ja siinä mielessä täytyy tietenkin katsoa, että painotukset ovat oikein sen suhteen, että työntekijät pääsemät vahvemmin eteenpäin itse asiassa lain nojalla. Haluaisin nähdä sellaisen lain Euroopan unionissa, jossa sanotaan, että tässä harjoitetaan paljon väärinkäytöksiä. Meidän ehdotuksemme, lakiehdotuksessamme sanotaan näin neljässä kohdassa, että täällä harjoitetaan väärinkäytöksiä, siksi täytyy tehdä jotain. Siksi jäsenvaltioiden täytyy tehdä jotain, koska niillä on toimivalta tässä asiassa. Ja tämä on, siis en tunne yhtään EU-lakia, jossa ne asiat näin selvästi sanottaisiin. Me olemme todellakin osuneet asian ytimeen, naulan kantaan, että nyt täytyy sitten katsoa, miten me tähän suhtaudumme. Ja lopuksi vielä sanoisin 12 artiklasta, 12 artiklassa oli paljon vaikeuksia. Me olimme hyvin kunnianhimoisia tässä asiassa ja täytyy kiittää komissaaria tässä, koska hän osoitti rohkeutta, koska tällaiset vasta- tällaisten vastuulausekkeiden kirjoittaminen tilanteessa, että, että se on hyvin vaikeaa sitouttaa e- Euroopan unionin tasolla, koska meillä on vain kahdeksan jäsenvaltiota, joilla on tällainen lauseke jotka itse asiassa menevät aika paljon pidemmälle, mutta muilla ei ole mitään tällaista lauseketta. Näin ollen on hyvin vaikea säännellä sellaista asiaa, jossa toimivalta kuuluu jäsenvaltioille. Ja näin on asia tässä kohdassa. Se on fakta. Sitä me emme halunneet myöskään muuttaa, koska me haluamme, että artiklat 4 ja 5 tässä alkuperäisessä direktiivissä, että niiden tavoitteen asettelu säilyisi, jossa toimivalta kuuluu hallituksille ja tietyissä asiassa komissio oli, niin sitä emme halunneet muuttaa, ja tämä oli meille yksi periaate. Ja tämä oli äärimmäinen sen vaikea asia, koska yhtäältä saataisiin tämä kunnianhimoinen hanke eteenpäin, ja toisaalta tiesimme, että useimmat jäsenvaltiot eivät halua sitä omaan valvontaansa. Sitten hämmästyttävää kyllä pääsimme paljonkin eteenpäin. Me emme varsinaisesti muuttaneet tätä suhteessa neuvoston ehdotukseen, mutta me pidimme painetta yllä ennen valiokunnan äänestystä, että näin me haluamme. Ja sitten tämä paine siirtyi neuvoston suuntaan, joka olisi halunnut poistaa tämän kohdan. Ja tietenkin tätä voidaan kehittää eteenpäin, ja tämä antaa liikkumavaraa niille, jotka haluavat mennä eteenpäin. Näinhän, näinhän on varjat. Se on paljon helpompaa kirjo- käyttää tällaista lauseketta, jos kaikki jäsenvaltiot haluaisivat pitää tämän kansallisessa käsissään. Mutta meillä on sellainen tilanne, jossa 20 valtiota ei, ei halua sitä ja näistä tästä lausekkeesta he voivat ottaa käyttöön kansallisesti tällaisen, lause, tällaisen säädöksen ja silloin se on paljon helpompaa tämän eteenpäin vieminen, koska tässä direktiivissä on nyt tällainen, myös tällainen tarkistuslauseke. Tämä tarkoittaa myös sitä, että lopuksi meillä on sellainen tilanne, jossa äärimmäisen ongelmallisissa asioissa jotka ovat myös poliittisesti hankalia, jokainen sen tietää, niin kaikissa poliittisissa ryhmissä saimme et, onnistumisia aikaan konkreettisella lainsäädännön tasolla, joilla vahvistetaan työntekijöiden oikeuksia. Tämä on se plussapuoli. Nämä ovat sellaisia asioita, joita aikaisemmin ei ole ollut EU-lainsäädännössä – direktiivi ei, ole tär- ei, voi olla, ei voikaan olla täydellinen, mutta tässä tilanteessa, jossa se syntyi, ja kun ajatellaan vielä sitä painetta ja neuvottelujen tyyliä ja neuvottelujen ohessa tapahtuneita asioita, niin me olemme kyllä saaneet aika paljon aikaan ja sitä kannattaa tukea. Ja taas toisinpäin, nyt jos tämä heitettäisiin paperikoriin, en usko, että onnistuisi tulevassa parlamentissa, jossa yleiset ehdot eivät ole vielä muuttuneet, että me pystyisimme tämän itä-länsi-asetelman osalta ja niiden vaikeuksien osalta, jotka liittyvät sopimusperustaan, joka ei kuitenkaan tule muuttumaan niin pit- nopeasti, sen kestää kauan, niin tässä tilanteessa en usko, että seuraavan viiden vuoden aikana saataisiin merkittävää eteenpäin menoa aikaa verrattuna siihen, mitä nyt ollaan saatu aikaan. Kuitenkin käytännössä se täytyy osoittaa, jäsenvaltioiden täytyy osoittaa, että valvonta on mahdollista tässä, näissä asioissa, että ja ne pystyvät ole, olemaan tehokkaita. Ja jos ne törmäävät seinään, niin silloin voidaan tehdä jotain, koska jäsenvaltiot ovat itse kokeneet sitten tämän omakohtaisesti, mutta direktiä voidaan kyllä kehittää silloin, kun sitä tehokkaasti sovelletaan. Joka tapauksessa me olemme ottaneet ikään kuin ohjat käsiimme, emmekä jätä sitä enää tuomioistuimelle, ja se on minusta tärkeä edistysaskel. Kiitokset. Nadia Hirsch on saapunut tänne liberaalien koordinaattoreina, joten puheenvuorolistaa vähän nyt sitten muutan, että hänkin pystyy puhumaan, koska muuten yksikään liberaali ei ole saanut sanoa sanaakaan. Japa Ori, jonka jälkeen Alejandro. Köszönöm a szót, elnök asszony. Két különféle Kiitokset, puheenjohtaja. Minä halusin esittää seuraavat kommentit. Niin, Täytyy osoittaa kiitokset ja kunnioituksen sanat kaikille niille, jotka ovat tehneet työtä tämän asian eteen, esittelijöille ja neuvottelijoille erityisesti. Käsittääkseni ryhmä on pitänyt kiinni parlamentin hyväksymästä kannasta. Toisaalta kansanpuolue, kansanpuolueen enemmistö tukee tätä ehdotusta ja uskon tämän näkyvän myös äänestyksen hetkellä. Ja minä esitän nyt oman mielipiteeni asiasta. Se vähän poikkeaa muusta. Olen pitkälti Steven linjoilla. Kyse ei ole siitä, että me uudelleen säätelisimme tätä aihetta. Me tiedämme ja me olemmekin jo käyneet soveltamisesta neuvotteluja paljonkin. Ja olemme päässeet kyllä eteenpäin tällä alalla, mutta toki me olisimme halunneet saada selkeät avoimet läpinäkyvät säännöt täytäntöönpanossa ja siinä kyllä sitten epäonnistuimme, koska meillä ei nyt ole vähemmän sääntöjä, pikemminkin niitä on tullut lisää. Ja me saimme aika paljon postia työnantajapuolelta, työntekijäpuolelta, eri ammattiliitoilta. Ja niissä sanottiin, että säännöt eivät oikeastaan ole selkeämmät ja siellä on oikeudellisia aukkoja. Ja nämä kaikki kirjeet rohkaisivat meitä jatkamaan keskusteluja ja pyrkimään selventämään tätä tekstiä entisestään, minkä takia täytyy hyväksyä tällainen teksti ensimmäisellä lukukerralla, kun siinä on niin paljon epävarmuutta. Ja se, mitä me nyt Saimme kuulla Steven suusta tuo yhdeksäs osa. Se, tuo luettelo ei ole avoin. Ja vielä täällä on kuultu, vaikka täällä onkin kuultu, että luettelo olisi avoin luettelo, Eli tässä näkyy nyt olevan täysin väin vastakkaiset kannat samasta kohdasta. Danuta sanoi meille, että näiden ehdotusten tulee olla suhteellisesti järkeviä. Mutta mitä, miten sitten käy, jos ajaudumme tuomioistuimeen? Siellä sitten käymme pitkiä pitkiä keskusteluja ja neuvotteluja. Ja jos mitään todellista valvontaa ei kukaan pysty suorittamaan ei, ja mikä tahansa viranomainen voi ryhtyä toimiin, suuremmitta ongelmitta, eikä kukaan sitä valvo. Eli me haluaisimme nyt todella miettiä asiaa vähän toiselta kantilta työntekijöiden oikeuksien kannalta. Ja näin sisämarkkinat voisivat toimia paremmin. Nyt sinne kyllä jää sitten melkoisia aukoja ja kuilujakin. Me luomme valtavaa epäoikeudellista epävarmuutta tällä, väli, nykymuodon välineellä. Minä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että kannattaisi nyt jättää tämä keskustelu auki. Eli ei päättää sitä ensimmäisellä lukukerralla, vaan tarjota myös toisen lukukerran mahdollisuus. Jotkut tietysti ovat jo sanoneet, että euro epä, epäilijät, euroskeptikot olisivat vahvempia seuraavalla vaalikaudella, eivätkä olisi kovinkaan ratkaisukeskeisiä. No, joka tapauksessa meidän täytyy täsmentää vielä asian säädökskohtia, vaikka myönteisiäkin askelia tosiaan on otettu ja on voitu löytää parhaimmat määritelmät esimerkiksi näihin vale mm, itsenäisiin ammatinharjoittajiin tai valeyrittäjiin. Ja tämä on, tässä on ollut edistystä myös neuvostossa. Me tiedämme, että tavoite, tavoitteena on ollut myös selkeämmät suuntaviivat käytännön toimijoille – tiedettäisiin paremmin, kuka voi mitäkin tehdä ja minkälaiset vaikutukset äh, eri päätöksillä oikeudellisesti on. Mutta ratkaisua ei ole löytynyt näihin kaikkiin tärkeimpiin kysymyksiin ja meidän päätavoitteisiimme ei ole päästy, vaikka tosiaan onkin päästy hivenen eteenpäin. Toivon, että me löydämme sitten parhaat ratkaisut myöhemmin niistä kohdista, jotka meitä vielä häiritsevät ja jotka ovat ristiriidassa työntekijöiden ja työnantajien näkemysten kannalta ja, ja näihin hän tietysti kovastikin nämä meidän mielipiteemme liittyvät. Kansanpuolueessakin on vielä hivenen rivit auki. Suurin osa kuitenkin pitää tämän tästä tekstistä ja ääntää, äänestää sen puolesta. No niin, kiitokset. Ja sitten Alejandro Serkas. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, Demarit on seurannut tätä keskustelua tarkkaan. Esittelijä tässä jo puhuikin ja kiitän Steveniä ja kiitokset myös puheenjohtajalle tästä valtavasta ponnistuksesta tähän asian eteen. Tämä on hyvin, hyvin hankala ja huolestuttava asia ja siitä syystä, että kyse on työntekijöiden lähettämisestä toiseen maahan tekemään työtä ja tarjoamaan palveluja. Ja tätä Tässähän on puhuttu jo Bolkesteinin direktiivin yhteydessä ja muistan, että pääperiaate oli juuri se, että taattaisiin sekä yrityksille työntekijöille että yrityksille selkeät sävelet työntekijöiden lähettämisen yhteydessä. Näin lähetetyt työntekijät, kun ne ovat yhdessä toisessa ja jäsenvaltiossa, saisivat samat oikeudet kuin paikalliset työntekijätkin, eikä viitattu työoikeuteen vai oikeuteen lähtövaltiossa. Wolkensteinin direktiivin yhteydessä havaittiin tuo sosiaalisen dumpingin mahdollisuus joidenkin yritysten kannalta, ja näin siitä syntyisi sitten valtava määrä petoksia ja, ja, ja väärinkäytöksiä, ja sitten tuo vuoden 1997 teksti tuli käsittelyyn. No silloin tuomioistuin puhui, puuttui tähän tasa-arvoiseen kohteluun ja yleissopimuksiin ja sanoi selkeästi, että talous, taloudelliset edut ovat aina etusijalla ennen työntekijöitä. No, tätä tilannetta täytyy kyllä muuttaa, koska sosiaaliset hälytyskellot soivat kovaan ääneen, kun tuhannet ja sadat, kymmenet tuhannet työntekijät tekevät työtä kaksi, kolme kertaa halvemmalla kuin jäsenvaltioissa ylipä, tuossa jäsenvaltiossa ylipäätään, eikä heillä ole minkäänlaista sosiaaliturvaa ja kaikenlaisia veroja maksetaan ihan mihin sattuu mahtuu kaiken maailman paratiiseihin, eli tässä on valtavia ongelmia, ja näin sadat tuhannet työntekijät köyhemmistä valtioista tai vähemmän kehittyneistä valtioista saapuvat toiseen valtioon tarjoamaan työpalvelujaan täysin epäoikeudenmukaisissa olosuhteissa, joskus suorastaan orjuuteen verrattavissa olosuhteissa, ja näin tästä syntyy sitten yritysten kannalta valtavaa epätasapaino myös. Tämä on valtava ongelma sekä yritysten että työntekijöiden kannalta. Ongelma, ongelman alkuperä on tuossa vuoden 1997 direktiivissä sekä myös niissä sopimuksissa, joissa ei ole selkeästi määritelty tätä vapaata liikkuvuutta ja sen rajoja. Ja näin aina kaikki keskustelu tästä asiasta jäävät puolitiehen meidän ryhmämme näkemyksestä, koska siinä jää aina auki eri vapauksien ja sosiaalisten oikeuksien toteuttaminen. Ja kun Barroso mm, komissio tuli voimaan, niin silloin pyysimme tätä 97 direktiiviä korjata leikataan. No ei siitä oikeastaan tullut yhtään mitään, ainoastaan hallinnollisesti on vahvistettu valvontaa. No se on tietysti askel eteenpäin koska aikaisemmin tuo direktiiviarkkitehtuuri oli surkea ja siinä sitten oli kaikenlaisia aukkoja yrityksille, jotka pystyvät, pystyivät käyttämään lainsäädännön aukkoja hyväkseen ja tekemään mitä lystävät, mutta nyt tämä valvonta sitten tietysti parantaa tilannetta. Eli nyt pyritään sulkemaan nämä petoksen ovet ja petoksen mahdollisuudet, mutta meidän mielestämme tämä ongelma ei suinkaan ole loppunut, se on vain entistä tärkeämpi tämä ongelma siihen, koska tätä ongelmaa ei ole ratkauttu perustamissopimuksissa eikä myöskään tuossa alkuperäisessä direktiivissä, koska siinä luodaan vain hyvin epätasapainoinen tilanne. Ja nyt kun nämä hälytyskellot soivat sosiaalipuolella, siinä, niin siitä syntyy jättimäinen poliittinen ongelma, vyyhti koko unionille ja euroskeptikot, rasistit ja muukalaisvihan vihasta intautuneet, heidän määränsä vain jatkuvasti kasvaa ja meidän täytyy nyt sitten ryhtyä toimiin. Demarit haluavat, että tuota direktiiviä muutetaan ja mm, muutetaan unionin primäärilainsäädäntöä sillä tavoin. Tämä on meidän sitoumuksemme sosiaalista dumpingia vastaan. Ja kun tämä direktiivi ei pelkästään nyt ole sinänsä pelkästään hallinnollinen vaikka, ja kun ajattelemme sitä, että tässä on 28 jäsenvaltiota, joiden hallinto on täysin toisistaan poikkeava, ja niissä toimitaan hyvin eri lailla, ja olemme kuulleet, e, että joissain valtioissa tämä direktiivi muuttaa tilannetta ihan kuitenkin pikkuisen, joten tavallaan tavallaan tässä ollaan tilannetta muuttamassa. Eli tässä direktiivissä ei ollenkaan yritä toimimaan välinpitämättömästi niin, ettei kansallinen tilanne muutu oikeastaan ollenkaan. Jotkut kollegat ovat esittäneet kansallisten ammattiliittojen kriteerejä ja sanon sanoneet, että oikeastaan tämä jarruttaa nyt kansallisten keinojen käyttöä sosiaalisen tilanteen kohentamiseksi. Periaatteessa me olemme yksimielisiä tässä siitä, että tällainen hallinnollinen direktiivi, tämä on vain hallinnollinen direktiivi, joka ei sinänsä puhu mistään oikeuksista eikä niihin valtioihin puutu, joissa nämä oikeusongelmat ovat valtavia, mutta se tietysti korjaa niitä, niiden valtioiden tilanteita, tilannetta, jossa mitään sitä valvontaa ei ole aikaisemmin harjoitettu Täytyy nyt tämän talon todellakin kuulla se, mitä kadulla puhutaan. Ja se käykin ilmi tuossa toukokuun kolmannella viikolla, kun Eurooppaa vastustavat vaikka kuinka monet kymmenet tuhannet työntekijät, kun komissio, parlamentti ja neuvosto tekevät tällaisia tekstejä ja pitävät tärkeämpänä sitä, että vain koko markkinat voivat toimia täysin vapaasti ihan huvikseen ja unohtaa, unohtaa sen, että tässä on kyse kuitenkin sosiaalisestakin kysymyksestä. Tämä on hyvin huono huolestuttava asia ja tämä direktiivi ei missään tapauksessa ratkaise kaikkia ongelmia ja demarit äänestävät oman tuntonsa mukaisesti tästä asiasta. Kiitoksia. Kiitokset tästä. No, minä halusin tähän varjoisettelijät ja, ja, ja sitten koordinaattorit. Nyt Nadia Hirsch. Vielen Dank, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan esittää liberaaliryhmän nimissä kiit- lämpimät kiitokseni esittelijälle hyvästä yhteistyöstä, tiiviistä yhteistyöstä ja luulen, että olemme myös hyvin selväksi näinä päivinä ja tunteina, kun olemme istuneet yhdessä. Me olemme selvästi nähneet, että tämä ei ole mikään yksinkertainen asia, mutta että kaikki ovat tehneet parhaansa päästäksemme hyvään tulokseen. Ja olen vakuuttunut siitä, että, että tämä on nyt sellainen tulos, johon joka tapauksessa, jonka kanssa jokainen voi elää. Nythän lähtökohta oli se, että, että silloin kun me lähdimme äh, työskentelemään, että meillä oli puutteita ja vajeita ja tilanteita, jotka nykylakitilanteen äh, valossa tarvitsemme parannuksia. Ja jos haluttaisiin, että nykytilanne paranisi, Ehkäpä ne ovat pieniä edistysaskeleita, mutta ne ovat parannuksia, niin silloin meidän täytyy tänään tukea tätä mietintöä ja tämän trilogin tulosta, koska tässä on enemmän suojaa työntekijöille ja yrityksille on myös sel- paljon enemmän selvyyttä. Tässä on minusta kaksi tärkeää asiaa ja sit, jos odotettaisiin sitä, että kaikki olisi täydellistä, niin kyllä sitten meidän täytyisi tietää, että me emme koskaan pääsisi siihen, missä me olemme nyt Tämä on myös sellainen asia, jossa täytyy pitää pää kylmänä ja erityisesti Euroopan työmarkkinat ovat sillä tavalla liike, liikkeessä, että tänään täytyy yksinkertaisesti sanoa, että meillä olemme parhaalla omalla tunnolla äh, sanoa, voimme sanoa, että me olemme saaneet sellaista, joka, josta äh, työntekijät saavat parempaa suojaa, mutta yritykset myös saavat tänään äh, paremman tilanteen. Tässä on parannuksia, on myös mahdollisuuksia jäsenvaltiot voivat suorittaa tarkastuksia, voidaan estää palkkojen palkkomyynti Samanaikaisesti meillä on sen tasapaino, että ei ole liiallista byrokratiaa. Minusta jäsenvaltiot ovat hyvin erilaisia. Tämäkin on ottaneet huomioon niin, että liberaaliryhmän kannalta voimme sanoa, että tämä ei ole täydellistä, mutta on parannuksia. Jokainen, joka tänään kannattaa parannuksia, erityisesti työntekijöiden kannalta, jotka ehkä ovat usein heikkoimpana lenkkinä tässä koko työprosessissa, jos tätä, tätä haluaa tukea, niin sitä ei koske. Silloin täytyy tukea tätä, ja liberaalit tulevat tukemaan tätä vienintöä tai tulosta. Ähm, Kiitokset tästä. Hyvää varapuheenjohtaja. No niin. Ja sitten meidän ja luettelomme päätyykin. Ja minä olen puheenjohtajana ja osallisena neuvotteluryhmässä ja kiitän esittelijää ja koko varjoesittelijöiden joukkoa. He ovat vaikeissa olosuhteissa tehneet rankkaa työtä ja me muistamme, miten tämä mandaatti saatiin tästä valiokunnastakin aikaiseksi. Minä puheenjohtajana haluaisin viitata ainoastaan seuraaviin kohtiin. Ensiksikin neuvotteluryhmässä, sanon tämän nyt julkisesti, täysistunnon, valiokunnan koko, täysistuntokokouksessa, että tässä asiassa niin kuin monissa muissakin oli vaikeaa parlamentin neuvotella neuvoston kanssa, kun neuvoston neuvotteluolosuhteet tulevat korkeimmalta tasolta. Silloin tietenkin voidaan hyväksyä yleislähestymistapa neuvottelujen avaamiseksi. Näin ei yleensä tai aina joka, paikka, joka hetki ole, mutta kuitenkin tämä yleiskanta neuvostossa oli jo olemassa ja silloin neuvoston pelivaraa jotta voitaisiin lähestyä parlamentin kantaan päin, koska se ei vastaa neuvoston kantaa aina, joka tilanteessa on todellinen haaste. Ja toiseksi minä haluaisin muistuttaa teille siitä, että tässä yhteydessä koko neuvottelutiimi otti huomioon kaikkien ryhmien edu, näkemykset ja pystyi parantamaan neuvoston tekstiä. Tähän otettiin uusia kohtia mukaan. Totta kai oli epävarmuuksia vielä mukana, mutta ne pystyttiin neuvottelujen kuluessa poistamaan. Oli myös sisältöongelmia ja tietysti muotoiluongelmia tässä tekstissä. Kolmas kohta, johon haluaisin haluaisin tässä puuttua. on se, että yhteispäätösmenettelyissä tasapaino kumppaneiden välillä on erittäin olennainen ja me ymmärrämme, että tässä yhteydessä parlamentin päättäväisyys ja mandaatin selkeys ja parlamentin vahvuus johtaa neuvotteluja on hyvin tärkeällä paikalla. Ja vielä viimeiseksi sitten tänään aamulla jo muutkin, muutamat ovat sanoneet laval päätösten jälkeen esimerkiksi sitä, miten täytyy tutkailla tuota direktiiviä uudelleen tai tasapainoa eri sopimuksissa, on avoin kysymys mielestäni edelleenkin neuvotteluissa. Ja erityisesti tuo sopimusten tasapaino jää avoimeksi kysymykseksi, kun minkäänlaista kaksoisoikeusperustaa ei olla ajateltu löydettäväksi. Ja kun me pyrimme tällaiseen tekstin aikaansaamaan, niin meidän täytyy pyrkiä poistamaan tuo olemassa oleva epätasapaino, joka nyt on vielä vallalla. Ja näin, kuten suurin osa tässä valiokunnassa toivon ainakin niin ajattelee ja niin kuin ainakin neuvotteluryhmä ajattelee, niin näiden neuvottelujen lopputulos osoittaa edistysaskeleen saadun aikaiseksi tässä hyvin vaikeassa neuvottelussa koko vaalikautemme aikana. No niin, me olemme nyt saaneet tämän esityslistan kohdan käsiteltyä ja kohtapuoliin sitten äänestämmekin tästä. Ja kuten sanoin tuossa ihan kokouksen aluksi, niin me käymme nyt sitten läpi tätä kohtaa neljä, eli, eli parlamentin ja neuvoston direktiivi niiden muuttaminen merenkulkijoiden osalta, eli nyt on kyse 2008, 94, 2014 38, 98, 59, 2001, 23. Nämä direktiivit on, ovat kyseessä ja nyt annan puheenvuoron Ron Sullille tämän neuvottelun jälkeen me sitten voimmekin tutkailla näitä kompromissin ehdotuksia. Esittelijä ei halunnut tehdä tällaisia kompromissiehdotuksia, joten me olemme aika lailla ainutlaatuisessa tilanteessa tämän vaalikauden aikana, jolloin minkäänlaista kompromissiehdotusta ei ole tuotu käsiteltäväksemme. Mutta nyt minä annan puheenvuoron Ronsullille. Olkaa hyvä. <clears throat> Niin huomaan, että näiden viiden vuoden aikana äh, olemme vaihtaneet aika paljon tietoa äh, komission kanssa. No ei tässä ole äh, kyse siitä, että me olisimme halunneet vesittää äh, kompromisseja, mutta äh, kompromisseista puhumme äh, koska silloin, kun ollaan suurin piirtein samoilla linjoilla, ei välttämättä kaikki aivan identtisillä linjoilla, mutta puhutaan kompromissista silloin, kun ähm, on enemmän tai vähemmän äh, halua mennä samaan suuntaan, mutta nyt tässä tapauksessa näin ei ollut. Missään kohtaa ei oltu menossa kohti samaa suuntaa. Ja, äh, poliittiset ryhmät menivät ihan eri suuntiin esimerkiksi minun kanssani. E, en nyt tietenkään halua sanoa, että tässä ei olisi kunnioitettu toinen toisensa työtä. Minusta ei ole kuitenkaan mukavaa ajatella, että vaikka kompromissia ei ole löytynyt, niin ei kunnioitettaisi toinen toisensa työtä. Tässä on kuitenkin kyse hyvin tärkeästä mietinnöstä. Tämä on tärkeää, koska tässä on kyse tärkeän alan työntekijöiden oikeuksista ja asemasta. Ja on ikävää, että kompromisseja ei ole löydetty. Se, mitä te puheenjohtaja sanotte, ei välttämättä pidä paikkaansa siis. Olen nyt kuullut useita eri näkemyksiä tähän asiaan. En nyt halua tässä viedä aikaamme, kun meillä on äänestyskin tulossa, mutta korostan sitä, että merenkulkijoilla, kun väitetään, että merenkulkijoilla on riittävästi suojaa, niin se ei ole totta. On tietysti jäsenvaltioita, joissa, kaik, joissa sosiaali se oikeuksia suojellaan. On totta, että voimme vielä tehdä tämän asiakirjan parissa työtä tämän parlamentin päättymiseen saakka, mutta joka tapauksessa meidän täytyy pyrkiä siihen, että saamme aikaan direktiivin, joka on omiaan paremmin suojelemaan merenkulkualan työntekijöiden oikeuksia. Toivon, että emme tässä sortuisi demagogisiin puheisiin ja nythän me olemme tässä ää, aika erikoisessa tilanteessa, kun vaalit ovat tulossa, mutta toivottavasti emme tässä omintakeisessa tilanteessa sorru siihen, että emme kuitenkaan <clears throat> noudattaisi selkeää logiikkaa. Tarkistukset ovat selvästikin parantaneet tekstiä komission alkuperäisesti ehdottamasta pyrkivät takaamaan oikean tasapainon toisaalta työntekijöiden suojelun ja toisaalta kilpailukyvyn välillä, koska kilpailukyky on toinen ongelma. Tämä on sektori, jolla me olemme menettämässä kilpailukykyä verrattuna e, EUn ulkopuolisten lippulaivoihin verrattuna siis. On erittäin tärkeää, että että emme sälytä uusia kustannuksia ja lisää byrokratiaa työnantajille ja varustajille. Jos varustajat haluavat toisaalta suojella työntekijöiden oikeuksia ja toisaalta pysyä kilpailukykyisinä, niin emme saa sälyttää sellaisia velvoitteita, jotka lopulta pakottavat varustajat lopettamaan toimintansa. Ja kyllähän työntekijälläkin täytyy olla sitten vapaus valita, haluaako hän siirtyä toiseen maahan tai toiseen lippulaivan, toisen maan lippulaivan, lipun alla olevaan laivaan. Ja häntä ei pidä pakottaa tähän. Ja haluan verottaa siihen, että meidän ei pidä tässä vaiheessa Ähm, esittää mitään vaalisloganeita tässäkään yhteydessä. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että työntekijöiden oikeudet tulevat aina suojelluiksi asianmukaisella tavalla. Ja minä olen tehnyt kovasti työtä tämän asian eteen ja toivon, että se kantaa asianmukaista hedelmää. La rapportrice, une fois n'est pas coutume, je suis en total désaccord. Kiitokset. Niin, minä olen huomauttanut minä olen huomauttanut omissa ehdotuksissani, että siis kompromissiehdotuksia ei ole, eli kompromissitarkistuksia ei ole. Missä nämä kompromissitarkistukset sitten ovat? Ei niitä ole. Eli ei tässä minua voi vastustaa, eikä väittää vastaan. No ja sitten Balducino. Kuka haluaa sitten käyttää puheenvuoron tästä asiasta? Balducino ja hänen jälkeensä Kiitoksia. Olen todellakin hämmästynyt siitä, mitä esittelijä sanoi puheenjohtaja, koska me emme edes tavanneet. Emme, meillä ei ollut edes aikaa, tai esittelijällä ei ollut edes aikaa edes keskustella meidän kanssa. Saati sitten tehdä kompromissitarkistuksia. Ja tota, storico per tutti. Perché? Historiallinen hetki. Miksi tämä on historiallinen hetki? No siksi, että nyt on aika toimia ja me uskomme sosiaaliseen Eurooppaan ja jos me uskomme siihen, niin meidän täytyy suojella myös merenkulkijoita. Ei niitä voi jättää ulos Euroopan unionin lainsäädännön ulkopuolelle. Ja ihan totta. Ja haluan lopettaa, koska en keskeyttänyt ketään. Ja ei ole totta se, että ehdotuksemme olisivat, tekisivät hallaa kilpailukyvylle. Esimerkki, puheenjohtaja. Minä toivon, että olisimme voineet käydä hedelmällistä keskustelua siitä, kuinka merenkulkijoiden oikeudet voitaisiin sisällyttää EUn oikeuksiin. Meidän täytyy ottaa huomioon eri, merenkulkualan erityis olosuhteet, mutta ei meillä ollut edes tarkoitus käydä keskustelua tänään, koska ei ole mitään kompromissitarkistuksia. On tärkeää, että me päivitämme näitä direktiivejä ja että me kysymme itseltämme, kuinka me voimme perustella sen, että merenkulkijat edelleenkin suljetaan ulkopuolelle. Siitä huolimatta, että äh, meillä, me olemme omaksuneet sen äh, lähestymistavan, joka on järkevä, jossa tunnustetaan merenkulkualan omintakeisuudet. Ja on myös otettava huomioon ilon ja merenkulkualan järjestöjen yleissopimukset, ylipäänsä työntekijöiden ja työnantajaosapuolten sopimukset. Täytyy pitää huoli siitä, että työmarkkinaosapuolet ovat mukana kaikissa päätöksissä, muun muassa laivojen myymisissä tai joukkoirtisanomistapauksissa. Toivoisin, että voisin sanoa, että keskustelumme tästä olisivat olleet hedelmällisiä, mutta ei, ei sellaisia ole ollut. Esittelijä on omaksunut paljon äärimmäisemmän kannan kuin komissio. Se on halunnut pitää poikkeukset paikallaan ja jättänyt huomiotta ne kehityskulut, joita on tapahtunut työmarkkinaosapuolten kesken, taikka on jättänyt huomiotta myös moderniin kommunikaatioteknologian kehityksen, joka mahdollistaisi kuitenkin sen, että merenkulkijat voisivat kaukakin käsiin osallistua keskusteluihin. Ettekä ole järjestänyt ainutakaan varjoesittelijöiden kokousta Minua ei ainakaan ole kutsuttu tällaisiin, mitä väitätte järjestävänne. Ei ole totta. Me olemme pyytäneet kokouksia, jotta voitaisiin keskustella näistä tästä asiakirjasta ja jotta voitaisiin tehdä kompromisseja, mutta sinä et niin hyväksynyt meidän pyyntöjämme. Minä haluan tehdä selväksi tämän asian. Tässä ei ole millään tavalla parannettu työntekijöiden oikeuksia, eikä tässä edes anneta ymmärtää, mitä työmarkkinaosapuolten keskustelu tarkoittaa. Jos me todella uskomme sosiaaliseen Eurooppaan, ja tässä ei ole kyse vaaleista, tässä on kyse periaatteesta. Tässä ei ole kyse vaaleista. Tässä on kyse periaatteesta siitä, että haluamme suojella työntekijöitä ja työntekijöiden oikeuksia. Jos me todella uskomme näihin asioihin, niin meidän, e, meidän pitäisi ottaa vaarin siitä, mitä me olemme esittäneet tähän asiakirjan sisällytettäväksi. Tämä sali on suorastaan todellakin käyttökelpoinen tätä, salia, tätä kokousta ajatellen. No niin, No niin, Mari, Sari Esaja haluaa puhua. Haluaako joku muu esittää puheenvuoron vielä? Philippe de Bacquer, entä sitten? Ja tekin tietysti. No niin, tällä tavalla kompromissihengessä neuvottelukykyä osoittain. Esaja. Uh, thank you, Madam Chair. I'm going to use my mother... Kiitoksia puheenjohtaja. Aion käyttää suomea, joten jos tarvitsette tulkkausta, niin laittakaa luurit korville. Yritysten luovutusta eli myyntiä koskevaa direktiiviä alettaisiin soveltaa merenkulkuun, kuten komissio tässä direktiivissä esittää, niin silloin alalle niin tyypilliset luovutukset eli laivojen myynnit rajojen yli eu jäsenmaasta toiseen toisivat varmasti ongelmia koska laivan myynnissä henkilöstö seuraa aina mukana. Ja sen tähden kannatan tässä esittelijän linjaa että tätä yritysten luovutusta koskevaa direktiiviä ei sovelleta samalla tavalla niin laajasti kuten komissio tässä esittää koska tämä johtaisi siihen että eu maissa laivoja ulosliputettaisiin ja se tulisi vähentämään merenkulkualan työpaikkoja. Ja sen tähden ymmärrän sen että esittelijä ei ole tässä lähtenyt tekemään kompromisseja koska ne kompromissit olisivat huonontaneet tätä lopputulosta. emme pysty tukemaan tätä komission linjausta tästä, tästä yritysten luovutusten direktiivistä sen ottamisesta huomioon niin laajasti koska merenkulkualalla se johtaa työpaikkojen vähentämiseen ja laivojen ulosliputukseen eu sta. No minä tässä nyt paineli vääriä nappeja. De Backer ja Elisabeth Schröter ja sitten äänestämme. Um, I don't want to intervene in a, in a big fight, no. Um, en halua sekaantua ison taistelua, haluaisin tehdä vaan äh, kantamme selvemmäksi. Ei tässä ole tarvetta tällaiseen tunteelliseen keskusteluun. Me kuitenkin tukeudumme faktoihin työssämme. Faktat ovat selviä minusta ainakin ja siksi minä henkilökohtaisesti seurasin esittelijän konseptia. Hän teki useita tarkistuksia, ne ovat, äh, niitä voidaan tukea. Me näemme tilanteen, jossa 28 jäsenvaltiota omaa ja lainsäädäntöä, jolla voidaan suojella erityisesti merenkulkijoiden tilannetta. Toisekseen on eh, tässä lainsäädännössä on totta myös, että dialogia käydään työ, työmarkkinaosapuolten välillä. Sitä on, siitä on tehty selkeitä sopimuksia eri maissa, miten asioita hoidetaan. Kun otetaan jos sitten otetaan tämä komission ehdotus, se heikentäisi tilannetta työntekijöille monissa olosuhteissa. Tämä on se keskeinen asia, miksi tämä ehdotus on ollut tehnyt vain muutoksia tähän komission ehdotukseen. Tästä syystä myös minun ryhmäni on tukenut tätä ehdotusta, siksi me olemme myös tämä, tämä tässä ei ole syytä olla tunteellinen. Täällä on erilaisia kantoja monilla, monilla jäsenillä siitä, millä tavalla asioita hoidetaan, mutta valinta on tehty ryhmissä, millä tällä asiaa hoidetaan. Äänestyslista on edessänne. Kehotankin teitä pysymään, pitämään äh, ikään kuin pään kylmänä ja osallistumaan äänestykseen. Hmm, no, Eivätköhän kaikki ole jo kuulleet tämän viestin ja sitten Elisabeth Schröter, jonka jälkeen esittelijä. Ähm, ja Finland. Kiitoksia. Aivan lyhyesti. Minulla on ongelma sen kanssa, että tässä, että annettaisiin tukea sillä, että reikäjuusta reijät vain suurenisivat. Meillä on äh, työlainsäädäntö, jos on sääntössä ja kaikki ongelmat, poikkeukset ovat ongelmia. Ja lähettäminen on yksi poikkeussäännöistä, ja miten vaikeaa se onkin, niin eh, saada oikeat, eh, oikeat perusteet eh, säädellä. Siitä syystä tämä oli hyvin tärkeä aloite komissiolta, että päästäisiin tässä siihen, että, että nämä porsareet suljetaan. Ja lopultakin tämä komission teksti oli niin hyvä, että siinä on saatu nyt kuitenkin eräitä parannuksia, mutta esittelijän ehdotukset menevät täysin väärään suuntaan ja suurentavat vain näitä reikäjustusreikiä. <laughs> Ja tämä ei ole kuitenkaan tämän konseptin idea, siksi meidän pitäisi hylätä esittelijän tarkistukset. No niin, ja sitten esittelijä saa puheenvuoron minä haluaisin muistuttaa häntä siitä, että me tässä nyt aika tarkoin olemme seuranneet turvallisuusolosuhteita ja työolosuhteita merihenkilöstön osalta. Heitä täytyy tietysti kuulla, ja tässä tämä on tietysti myös kansallinenkin kysymys. Minä ajattelen esimerkiksi kosta Concordaa ja traumaa eikä voi aina sanoa, että laivavarustajat tekevät kaikkensa taatakseen turvallisuusolosuhteet mitä korkeimmalle tasolle ja vaatimukset saa täytettyä. Nyt annan sitten esittelijälle puheenvuoron. Kompromissi siis ei ole tässä tehty ja me äänestämme kaikista tarkistuksista kohta puoliin. Mutta esittelijä, olkaa hyvä. Ringrazio e... Kiitoksia kovasti. Ei minulla ole kovastikaan lisättävää tähän. Haluan kiittää kaikkia niitä, jotka ovat tyytyväisiä minun linjaani. No, täällä on kuultu aamulla aika moniakin sloganeita, mutta en, vä, en sanoisi, että poissulkeminen tarkoittaisi samaa kuin suojattomuus päinvastoin. Kyllähän työntekijät ovat jo suojeltuja omassa, omissa jäsen valtioissaan. Enkä nyt tässä rupeaisi puhumaan mistään reikäjuustosta, anteeksi, vaan nyt tässä puhumme direktiiveistä, jotka ovat jo vanhoja, jotka ovat omiaan luomaan koko joukon ongelmia. Tarvitsemme uuden direktiivin, joka tarjoaa selkeämmät takeet jokaisen tulisi puhua sellaisista äh, esimerkkeistä, jotka itse tuntevat. Kosta äh, Concordiassa ei ole, Cordialla ei ole mitään tekemistä ähm, äh, yleise, työn, yleisesti työntekijöiden suojelun kanssa, vaan tässä on kyse vakavasta asiasta, mutta se liittyy henkilökohtaiseen mm, laiminlyöntiin. Ei tällä Kosta Concordia-asialla ole mitään tekemistä tämän mietinnön kanssa. Työntekijöitä suojellaan. Ja minä olen sitä mieltä, että työntekijöiden suojelu ja ylipäänsä turvallisuus ovat kaikkein tärkeimpiä asioita. Ne ovat ehdoton prioriteetti minullakin. Kun teen omaa työtäni, niin, niin jos toimin lääkärinä, niin potilaiden turvallisuus on kaiken A ja O. Meidän täytyy pitää sitä ensisijaisena Täällä, täällä mielellään näköjään puhutaan ö, sloganeista ja minä olen ö, sitä mieltä, että emme halua johtaa, jo, että joudumme sellaiseen tilanteeseen, jossa liiallisten sääntöjen vuoksi ö, työn, työpaikat loppuvat. Kiitos. No niin, keskustelu on päättynyt ja äänestämme pikapuoliin. Nyt äänestämme Onko kaikilla äänestyskortti mukana? Selvä. Sitten äänestämme, teemme koeäänestyksen niin saadaksemme tietää, että kaikki toimii. Ja, ja un Yksi liberaali liikaa. Et parce que le vote est clos ou Non, c'est pas clos. Bon, ça, euh, normalement, ça devrait marcher en fonction. No tämän kyllä pitäisi toimia. Ja yksi liberaali ja yksi kansanpuolueen jäsen liikaa tuloksissa. Voinko pyytää liberaalien ja EPPn koordinaattoreita vähän nyt pitämään kuria ryhmässänsä EPP kai on ihan kunnossa. Voisitteko vaihtaa paikkaa, jos teidän laitteenne ei toimi? Alors, il faudrait que le groupe libéral mette de l'ordre. Ja liberaalien täytyy nyt jo päästä järjestykseen. Ja sitten taas kansanpuoluetta on jo liikaa. Niin yhden varajäsenenkin täytyy eh, lähteä täältä äänestämästä, jotta varsinaiset jäsenet voivat äänestää. No niin, onko kaikki nyt kunnossa? Selvä. Kukaan ei täältä sitten liikahdakaan enää, vaan lähdemme äänestämään. Nyt äänestämme kohdasta kuusi. Kyse on toisessa luku, toisella lukukerralla käsitelty suositusluonnos neuvoston te- ensimmäisestä lukukerrasta direktiivi, jonka komissioneuvosto ja parlamentti yhdessä ovat laatineet. Niin, tämä siis koskee jäsenvaltioiden liikkumista lisäeläkeoikeuksien siirryttävyyden näkökulmasta. Ja tässä esittelijänä on Riia Oomen Räyten. Ja nyt tässä sitten äänestämme ensimmäistä kertaa uutta työjärjestyssääntöä 195.3, jonka mukaisesti sähköisesti äänestäminen tarkoittaa nimenhuutoäänestystä ja muistutan teitä tästä säännöstä. Eli tämä on nyt siis nimenhuutoäänestys kyseessä ja kun me äänestämme tämän tekstin loppuäänestyksessä joko valiokunta aloitteesta tai lainsäädäntöaloitteesta mandaatin määrittelyssä, eli kun kyse on kolmikantaneuvotteluista. Nyt me olemme loppuvaiheessa Riaumen Räytänin tekstissä, eli toisen käsittelyn loppuvaiheessa lisäeläkeoikeuksien siirrettävyydestä. Olemme saaneet tämän perinnöksi edeltävältä vaalikaudelta. Nyt tämä varmaan riittää selitykseksi ja nyt lähdemme äänestämään. Äänestys alkaa. Ja, Ja yksi EPP liikaa, yksi ALDE liikaa. C'est bon? C'est bon ou pas? Non, c'est bon. Il faudrait de l'ordre No niin, EPP-rivit järjestykseen ja liberaalit myös. Est-ce que tous les libéraux... Oh. Voisivatko liberaalit kaikki nostaa kätensä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 Bien, l'ordre est en re... No niin, liberaalit ovat päässeet nyt järjestykseen ja EPPkin kaiketi. Ja äänestys päättyy. Neljäkymmentä puolesta, yksi vastaan ja neljä tyhjää. No niin, esittelijälle onnittelut ja koko neuvotteluryhmälle myös. No niin, sitten kohta seitsemän. Siinä sitten äänestämme Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä merenkulkijoiden osalta muutetaan direktiivejä 2094, 2038, 2014, 98, 59, 2001, 23 ja Ronsullin tekstistä on kyse. No niin. Kolme tarkistusta. Tarkistukset 1, 2, 11 ja 12, niistä äänestämme yhdessä. Esittelijä on ne tehnyt ja siinä poistettaisiin tuo 5 ja 6 artiklat. Ja nyt kuka äänestää niiden puolesta? Vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Tout le monde a pu voter Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 19 puole- 18 puolesta 23 vastaan kolme tyhjää hylätty. D'accord. Ça n'aurait rien changé au Eipä tämä mitään muuttaisi äänestyksessä. Tuolla on yksi tyhjä paikka, ehkä voit vaihtaa sinne. Hyvä. No niin, sitten artikla 1, kohta 1a, tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää. No tarkistamme senkin. Tarkistamme siis tarkistuksen 20. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 24 puolesta, 20 vastaan, yksi tyhjää. 20 hyväksytty. 21 Elisabeth Schröteriltä ja artikla 21, kappale 1, artikla 1 ja 3 alkuperäisdirektiivistä poistetaan puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme senkin. Anteeksi nyt näistä tarkistuksista, mutta tässä salissa on vaikea nähdä yhtään mitään. Äänestys päättyy. 19 puolesta 23 vastaan, kolme tyhjää, e, hylätty. Artikla 2, kohta 1, artikla 1, kohta 7, artikl, tarkistus 7 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Artikla 3, kohta 1, tarkistus 22, Claudette Abelan ja Pallat Kiinon teksti puolesta vastaan, tyhjää. Uskon tämän tulleen hylätyksi, mutta tarkistamme. Äänestys alkaa. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Ja äänestys päättyy. 23 puolesta, 2, 22 puolesta, 23 vastaan, 0 tyhjää. Sitten samaan kohtaan tarkistus 23 Elisabeth Schröteriltä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme senkin. Luulen, että se on hylätty. No, se on hylätty. Ja sitten tarkistus kahdeksan. Esittelijä on sen tehnyt puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. No, tarkistamme tämän kahdeksannen. Äänestys alkaa. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Äänestys päättyy. 18 puolesta 25 vastaan kaksi tyhjää hylätty. Sitten artikla 4, kohta 2, entinen 3, 1. Alkuperäisehdotuksessa tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty artikla 4, 3, 24 puolesta, hetkinen, siis 24 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme sen. 24 siis äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 24 puolesta 20 vastaan yksi tyhjää. Tarkistus 24 on hyväksytty. Ja sitten siirrymmekin eteenpäin artikla 5, kohta 1, 2, arti, tarkistus 27. Kukahan senkin on tehnyt? No, äänestetään siitä. 27 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme sen, siis 27. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 22 puolesta 23 vastaan, tyhjää nolla, hylätty. Ja seuraava kohta, tarkistus 28 Elisabeth Schröter on sen tehnyt. Poistoehdotus, se vastaa tarkistusta 29, jonka Claudet ja Baldacchino ovat tehneet puolesta vastaan. tyhjä 28 ja 29 on hylätty. Seuraavaksi tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää ja hyväksytty. Ja sitten johdantosan kappaleet 2. Eli 2, 5 ja 6 tarkistukset yhdessä. Ja 13 Schröter puolesta vastaan tyhjää. No tarkistamme tämän siis 13 siitä äänestämme nyt. Äänestys päättyy. 22 puolesta, 23 vastaan, 0 tyhjää, 13 hylätty. Johdantossa on kappale 5, tarkistus 3, esittelijä on sen tehnyt puolesta, vastaan, tyhjää hylätty. Ja sitten 14, Clodeta Bella Banda Kiino puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi kappale 7, tarkistus 4, esittelijä on sen tehnyt puolesta vastaan tyhjää hylätty kappale 10, tarkistus 15, se on vedetty pois. Ja näin ollen tarkistus 16, hetkinen, siis johdantossa kappale 11, tarkistus 16, Klodeta vanda Kiino puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty, tarkistus 17, samat tekijät puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty, 18, samat tekijät puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty, ja 19, samat laatijat puolesta, vastaan tyhjää ja hyväksytty. Ja sitten äänestämme kokonaistekstistä sähköisesti. Äänestys alkaa. Le vote est ouvert. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 14 puolesta, 22 vastaan, 9 tyhjää. Äänestys päättyy. Niin esittelijä, halusitteko sanoa ennen kuin äänestämme lainsäädäntöpäätöslauselmasta? Kiitos qui ne sera pas mis aux voix Siitä ei siis äänestetä, koska mietintö on hylätty. Merci. No, hyvä on siis. Eli ei parlamentin kantaa esitetä tästä asiasta. Ja tarkistamme sitten seuraavalla kaudella, vahvistaa komissio tuon kantansa. No niin, sitten kohta kahdeksan. Ja kyse on neuvotteluista neuvoston kanssa. työntekijöiden lähettäminen toiseen työpaikkaan 9671 71 direktiiviin täytäntöönpanosta on kyse. Euh, nous allons donc ouvrir le vote sur le texte. Äänestämme tekstistä äh, näin hyväksyttynä siis neuvotteluissa parlamentin ja neuvoston äh, välillä 27. helmikuuta 2014 ja 5.3. Koreperseen äh, vahvisti tämän tekstin sellaisena kuin me olemme nyt sen vastaanottaneet. Äänestys alkaa. Nimenhuutoäänestys.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 ja un e PPE Yksi EPP jäsenliika ja yksi ylimääräinen liberaalikin on vielä. Les choses sont en ordre. No niin, nyt kaikki on ok. Ja äänestys päättyy. 30 ääntä puolesta, 11 vastaan, kolme tyhjää. Onnittelemme esittelijää. Eli Ja neuvottelutiimiä. Ennen kuin menemme seuraavaan kohtaan, ehkä täytyy selvittää tätä liberaalien tilannetta. Tässä on nyt jonkinlaista hämmennystä selvästikin. Näyttää siltä, että liberaaleilla on yksi paikkaa vähemmän, kun täällä on ähm, toisen ryhmän äh, edustaja äh, paikalla, ja liberaaleissa on tällä hetkellä enää viisi jäsentä, eikä kuusi niin kuin aiemmin. No niin, menemme kohtaan yhdeksän. Meidän täytyy äänestää äh, delegoidusta säädöksestä Eli kyse on Euroopan parlamentin neuvoston asetuksen 2013 soveltamissäännöistä. Tässä on kyse vähävaraisemmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta ja mm, sitä koskevasta komission delegoidusta asetuksesta. Äänestämme sähköisesti. Äänestys alkaa. on a pu voter? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 44 puolesta, yksi vastaan, ei ainuttakaan tyhjää ääntä. Näin muodoin hyväksytty. Sitten kohta 10. Euroopan globalisaation verojen käyttöönotto on kyseessä. Kyse on hakemuksesta, joka liittyy vcd teknologiat yritykseen Italiassa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto on edelleen kyseessä ja kyse on erityisesti hakemuksesta, jonka on esittänyt Group, äh, Santana-konserni puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt olemme äänestäneet valmiiksi. Ja jos haluatte poistua tästä salista, niin menkää niin nopeasti kuin pystytte.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 Chers collègues, merci de prendre place. Hyvät kollegat, käykäähän istumaan, sillä meillä on vielä uusi tärkeä kohta esityslistalla. Bien. Au point 12, euh, nous allons Kohta 12 me kuulemme rouva Maden Sherbania. Hän hakee toiselle kaudelle johtamaan Euroopan koulutussäätiötä. Kyse on siis ETF-virastosta, säätiöstä. Sen toimipaikka on Torinossa. Rouva Sherban valittiin tähän johtokunnan toimesta vuonna 2009 3. huhtikuuta ja hän aloitti heinäkuun alusta 2009 tuossa säätiössä johtajana viiden vuoden kaudella. Ja johtokunta on esittänyt 22. marraskuuta viime vuonna hänen kautensa jatkamista. Eli näin Madeleine Sherbanin kautta jatkettaisiin. Ja olen saanut tästä tiedon hallintojohtokunnan kirjeellä viime vuoden joulukuun toisena päivänä. Ja valiokunnan jäsenille onkin tästä jo kerrottu ja minä reagoin tähän ja hämmästelin tätä menettelyä parlamentin kuulemiseen ja meidän, työ, meidän valiokuntamme tiedottamiseen tästä koko prosessista, koska artikla 10 säätiön perustamistekstissä vaatii, että tämä henkilö voidaan kutsua valiokuntaan, parlamenttiin vastaamaan kysymyksiin, joita valiokunnan jäsenet esittävät. Ja tässä yhteydessä minulla on suuri ilo ja kunnia saada kutsua Sherban tänne kokoukseemme. Me tiedämme, miten hyvin hän on hoitanut leiviskäänsä edellisellä kaudella säätiössä. Ja minä nyt tahtoisin antaa teille hyvä ehdokas noin kymmeneksi minuutiksi puheenvuoron ja sen jälkeen jäsenet voivat esittää teille kysymyksiä ja me sitten voimme tässä vastata ja kysyä puolin jos toisin, jotta voimme sitten hoitaa tämän kuulemisen säätiön johtajan tehtävään. Ehdokas Sherban, olkaa hyvä. Euh, Madame la Présidente, je veux tout d'abord vous remercier et c'est pour moi l'honneur. Kiitoksia puheenjohtaja. On suuri ilo ja kunnia saada tulla tänne. Kiitokset kutsusta. Olen saanut tämän kutsun vastaanottaa hyvin ilahtuneena. Kiitos teille kaikille suuresta tuesta, jota olen saanut ensimmäisen mandaatin aikana tämän, tätä säätiötä johtaessani. Ja juuri siitä syystä olen onnistunutkin tässä tehtävässäni, koska kaikki toimielimet ovat tukeneet tässä työssä ja parlamentti varsinkin. Se on merkittävin tekijä. Ja nyt minä haluaisin esitellä teille muutaman ajatuksen tuosta tulevasta kaudesta, mikäli hyväksytte, mikäli sallitte. Ja esittelen tätä edeltävää kautta teille vuodesta 2009 englanniksi. Kuten muistanette varmaankin, niin minä olen ollut näissä viidessä kuulemisessa vuo, joka vuoden alussa ja esitellyt teille ETFn toimintaa ja esitellyt myös tulevaisuuden toiminta-ajatuksia. E, Säätiö johtokuntansa kanssa on hyväksynyt 2020 strategian ja se kuuluu tähän 2020 strategiaan, jota me luonnostelimme tuota puolivälin aikaa taulua 2014-2017. Ja jos jos minä saan jatkaa nyt johtajana, niin varmasti takaan sen, että tätä koko strategiaa ja sen tavoitteita ja myös suuntaa antavia toimia, jotka on mainittu 2014-2017 väliaikakertomuksessa ryhdytään täytäntöön panemaan. Ja minä haluaisin nyt lyhykäisesti teille kertoa näistä strategisista tavoitteista. Ensiksikin viittaan tässä todistuspohjaisen politiikan vahvistamiseen ja tässä erityisesti politiikan analyysiin viittaan ja tässä yhteydessä puhun siitä järjestelmästä, jonka, olemme luoneet temaattiseen analyysiin erityisesti. Ja 2014-2017 strategiset tavoitteet vaativat parantamaan ja uudistamaan elinikäisen oppimisen näkökulmasta järjestelmää ja kolmanneksi puhutaan työmarkkinoista ja sosiaalisista, sosiaalimarkkinoista ja erityisesti arvonlisäverouudistuksesta. Ja säätiö on ainoa unionivirasto, joka toimii koko Euroopassa ja me pyrimme todellakin täytäntöön panemaan unionin, puol, unionin ulkopuolisetkin näkemykset sekä koulutuksessa, joka liittyy eli työmarkkinoihin selkeästi. Tästä syystä me teemme eksklusiivisesti työtä myös unionin jäsenvaltioiden ulkopuolella. Me toimimme globaalisti ja me teemme kolmansissa valtioissa työtä myös laajentumisalueilla Turkissa ja Länsi-Balkanilla, myös niiden valtioiden kanssa, jotka ovat naapuruusvälineen piirissä. Tässä puhun eh, sitten Itä- ja Etelä- Välimerestä erityisesti, ja me teemme Keski-Aasiassa työtä yhteistyö- ja kehitysvälineen kautta. Ja haluankin korostaa sitä, että me teemme unionin ulko, politiikan piirissä työtä, eli siis unionin ulkopuolella myös. Ja me pyrimme va- va- takaamaan sen, että on olemassa vuoropuhelua unionivaltioiden ja näiden kolmansien valtioiden kanssa, emmekä käsittele pelkästään unionipolitiikkaa, vaan pyrimme saamaan jäsenvaltiot yhdessä näiden kolmansien valtioiden kanssa keskustelemaan temaattisista toiminta-asioista, jotka niitä yhdistävät. Ja miten me sitten onnistumme löytämään löytämään nämä strategiset tavoitteet oikeastaan No, tämä liittyy poliittiseen analyysiin, jota me eh, näissä valtioissa toteutamme. Tämä on Torino-prosessin nimellä kulkeva hanke. Se liittyy Kööpenhaminan prosessiin. Siihen jäsenvaltiot ryhtyivät vuonna 2002. Ja jäsenval- nämä kaikki, näihin kaikki valtiot ovat kehittämässä henkilöstöpolitiikkaansa ja me olemme valinneet tietyt temaattiset aihealueet. Ja säätiön tavoitteena on on juuri se, että ammattikoulutus todella tukee kestävää kehitystä kyseisessä valtiossa. Se kehittää kilpailukykyä ja yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta näissä maissa. Ja siitä syystä, missä tahansa me sitten puhummekin yhteiskunnallisesta yhteenkuuluvuudesta ja kilpailukyvystä, niin ne ovat meidän kaiken kattavia lähestymistapojamme, mutta me myös puhumme pätevyydestä ja pätevyysjärjestelmistä ja sitten hallituksista ja koulutuksesta IT-alalla ja myös laadun arvioinnista ja työllisyydestä ja työllistettävyydestä ja myös maahanmuuttoasioista ja sitten viimeiseksi myös en seuraavana vuonna vuonna me aloitamme uuden alueen yrittäjyydestä. Eli nämä ovat ne aihealueet, joihin, joista säätiö työtään edelleenkin jatkaa. No, kaikki tämä on mahdollista, mikäli elimellä on riittävät mekanismit ja myös keinot ja välineet päästä laadullisiin tavoitteisiin, niin kuin ne on identifioitu, mutta myös halutaan ja määrälliset keinot myös käytössään. Meidän täytyy saada aikaan tuloksia ja tämä on aika uusi eh, ajatus mandaatin aikana, kun me yritämme, yritämme vahvistamaan tuota arvoketjua, jota me voimme tarjota, jonka kautta me voimme tarjota tukea näille valtioille. Ja me mietimme tuo, noiden valtioiden poliittisia tarpeita, mutta haluamme myös taata sen, että mitä tahansa näistä valtioista sitten löytyykin, niin haluamme tukea niille unioni tukea eri välineiden kautta ja näin toi, toi, toi, tarjota mahdollisuuksia näille laajentumisvaltioille, naapuruusvaltioille ja kehitysyhteistyövaltioille. Ja tässä viittaan artiklan 14, 14 39 vuodelta 2008, jossa juuri sanotaan, että komissio yhdessä säätiön hallinnon kanssa takaa työn tavoitteisiin pääsemisen sekä unionin sisällä että myös ähm, kumppanuusvaltioiden kanssa. Tietenkään säätiö yksikseen ei pääse puusta pitkälle ja siksi me teemmekin tiivistä yhteistyötä johtokunnan kanssa ja myös komission koulutus- ja kulttuuripääosaston kanssa. Ja näin me myös teemme konsultointityötä paljonkin eri pääosastojen ja myös komission ulkosuhdehallinnon kanssa ja pyrimme sitten keksimään, mikä on paras tapa toimia missäkin valtiossa. Ja tässä tietysti teemme yhteistyötä myös kehityspääosaston kanssa ja laajentumispääosaston osaston kanssa. Me, tämä säätiö ei tee työtä ainoastaan suoraan tuon valtion kanssa, vaan parikymmentä prosenttia on ohjelmoinnin piirissä ja sitä komissio tukee, jotta saadaan ehdotuksia siitä, mitä näissä, näissä ohjelmissa pitäisi oikeastaan olla mukana ja näin taataan sitten johdonmukaisuus siinä, mitä me, mitä me havaitsemme, minkälaista kapasiteettia meillä on, miten me voimme välittää tietoa ja vahvistaa yhteistyötä ja vuoropuhelua jäsenvaltioiden ja myös kumppanivaltioiden kanssa ja miten rahoitus järjestyy. Ja jos ajattelemme varojen hallinnointia, niin minä toivon, että järjestö saa edelleenkin aikaan huomattavia tuloksia niin kuin viimeisten viiden vuoden aikana. Ja me, meidän varoja käytä, käy, täytyy käyttää tietysti järkevästi ja oikein ja saada aikaan hyviä tuloksia. Ja tämä näkyy tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta siitä, miten säätiö on käyttänyt varoja ja pyrkinyt optimoimaan varoja mahdollisimman tehokkaasti. Ja tietysti me sitten jatkamme työtämme ja seuraamme sisäisen, tätä sisäistä tarkistusohjeita, mutta mikään tilintarkastusten vierailu ei ole löytänyt sellaisia, sellaisia mikä, minkä olisi asettanut kyseenalaiseksi säätiön toiminnan ja sen varojen käytön, joten näin voinkin aika vakuuttuneena sanoa, että säätiöllä on mahdollisuudet jatkaa strategisiin tavoitteisiin pääsemistä. Ja todellakin toivon, että tämä säätiö olisi niin merkittävä, koska se on ainokainen, joka tekee työtä globaalistikin, niin me voisimme myös käyttää näitä nykyvaroja, ja, eikä sitten näitä varoja leikattaisiin, leikattaisi sen enempää seuraavien tulevienkaan vuosien aikana. No niin, tämä minun puolestani riittänee seuraavalle mandaatille. Ja minä olen nyt tässä käytettävissänne vastatakseni kysymyksiin, jos teillä on lisätietopyyntöjä. Merci beaucoup euh, de cette euh, exposé. Kiitoksia kovasti tästä erittäin kattavasta esityksestä. Kerroitte hankkeestanne uudeksi mandaati, uudelle mandaatillenne. Ja nyt annan puheenvuoron niille, jotka ovat pyytäneet puheenvuoron. Ensinnäkin Elisabeth, kiitoksia. Haluan kiittää rouva Zerbania tästä esityksestä, joka oli erittäin selkeä, johdonmukainen ja joka veti hienosti lankoja yhteen. Esititte ongelmia ja kerroitte myös työstäneen viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana. Kerroitte myös suunnitelmistanne tulevaksi työksi, jota on vielä tehtävä. Me olemme kaikki tietoisia siitä, että ETF, koulutussäätiö, on taho, jolla on erittäin tärkeä rooli näinä aikoina, kun työttömyys on ehkäpä kaikkein suurin huolenaihe jäsenvaltioissa. Ja te Puhuitte toisaalta naapuruuspolitiikasta ja toisaalta tiettyjen jäsenvaltioiden osallistumista ja puhuitte myös siitä, mitä Euroopassa tapahtuu. Me tarvitsemme va- vakautta ja se on hankalaa tällä hetkellä, koska työ ja ne analyysit, joita te teitte vuonna 2014 eivät koske ainoastaan vuoden 2009 jälkeistä aikaa. Suurin ongelmahan tässä on se, kuinka voisimme nopeuttaa sitä toimintaa, jota nyt tällä hetkellä tarvitaan tässä työttömyystilanteessa. Meidän täytyy toimia koulutuksen alalla. Meidän täytyy vastata niihin selkeisiin tarpeisiin, joita on enemmän ja enemmän oikeastaan kahdella kentällä. Toisaalta yritysten kentällä ja toisaalta työn tekijöiden parissa. Minun mielestäni tämä on äärimmäisen tärkeä elementti, toiminta. Sitä voi olla hyviä ajatuksia ja hyviä näkymiä, näkemyksiä, mutta se, missä ajassa vastataan ongelmiin, se on tärkeää. Ja nyt puhun työttömyysongelmasta. Silloin kun henkilö on koulutuksessa, hän ei ole yrityksessä mm, ja yritysten täytyy toimia nopeasti silloin, kun tarvitaan uusia taitoja. Toinen seikka, se liittyy siihen kuinka kehitämme yritysten työntekijöitä, jotta voidaan vastata näihin eurooppalaisiin tarpeisiin, eli siihen, ja miten voidaan vastata tarpeeseen lisätä työllisyyttä. Tällä hetkellä Eurooppa 2020 strategiassa puhutaan Ähm, taidoista, valmiuksista, mutta äh, taidot ja tarjonta eivät välttämättä kohtaa. Kysyntä ja tarjonta eivät, taitotarjonta eivät kohtaa. Eli kysynkin, miten aiotte toimia, jotta voitaisiin parantaa koko työvoiman taitoja ja valmiuksia. Tämä on äärimmäisen tärkeää, jos me, koska muussa tapauksessa me törmäämme aina siihen samaan seinään, eli työttömyyden seinään. Ja kolmas kysymys. Miten voidaan paremmin ähm, toteuttaa niitä prioriteetteja, joita olette löyneet, ja miten niitä voidaan jakaa jäsenvaltioiden kesken? Miten tehtäviä voidaan jakaa? Miten voidaan luoda synergiaa, kun meillä on koko tämä joukko näitä prioriteetteja, kun ajatellaan teidän analyysianne ja kaikkea sitä, mikä on teidän analyysinne välillä ja sitten toisaalta kentällä tapahtuvien asioiden välillä. Ja sitten vielä viimeinen kysymykseni. Te olette puhuneet ää, lainsäädännöstä. Me olemme puhuneet siitä jo pitkään, mutta minulla on sellainen tunne, että me emme ole riittävän nopeasti ja tehokkaasti uudistaneet lainsäädäntöä. Miksi Johtuuko se siitä, että me olemme olleet lii... Ja kun puhutaan ö, ö, pätevyyksien hyväksymisestä ja tunnustamisesta, niin miksi olemme olleet niin ö, hitaita? Johtuuko se siitä, että me olemme puhuneet liian akateemisesti täällä norsunluutornissamme asioista? Puhun tässä erityisesti sellaisista sosiaalisista ryhmistä, mm, kuten naisista ja muista, jotka tekevät yrityksissä ja yhteisöissä esimerkiksi tekevät yhteisöissään erittäin tärkeää työtä, mutta eivät oikeastaan koskaan saa tunnustusta tästä tekemästään työstä. Kiitokset, että saan käyttää puheenvuoron. Mm, Madame Saban. Kiitoksia paljon näistä kysymyksistä. <clears throat> Totta kai hyvilleni kerron teille omista käsityksistäni, niin, mutta haluaisin vain viitata siihen kokemuksiin, jota minulla on ollut kumppanimaista, jotka eivät ole kovinkaan paljon erilaisia kuin mitä eräissä jäsenvaltioissa tapahtuu. Siksi varmasti eräät ajatukseni saattavat olla aika relevantteja myös jäsenvaltioiden kannalta kun me viittaamme <clears throat> työttömyyteen. Näyttöperusteiden ratkaisut, niin totta kai ensinnäkin tarvitaan näitä, tätä näyttöä. Ja miten sitten, sitten kaikki pulmat korjataan. Ja niin kuin sanoitte, me puhumme näistä elementeistä. Tämässä on kysymys ajasta, jos me toimimme politiikan tasolla ja järjestelmien tasolla, niin järjestelmien muuttaminen kestää vielä aikaa. Ja valitettavasti työttömyys tänään ja tämän päivän ihmiset ovat kuitenkin tämän päivän asioita. Siis kaikki ne asiat, jotka halutaan tehdä maissa, me odotamme ensinnäkin nopeita korjaustoimia ja, ja samaan aikaan järjestelmien käsittely, koska on tärkeämpää toimia ennaltaehkäisyn parantamiseksi kuin että investoidaan vain parantamiseen joka, jotka, kuitenkin, jotka ovat kuitenkin järjestelmästä. Se vain merkitsee ongelmia jatkumista, mutta olemme havainneet, että kummassakin sekä nopeissa korjaustoimissa ja toisaalta keskipitkän aikavälin toiminnassa olemme havainneet tässä, että mitään todellista dialogia ei tapahdu näiden tämän taitojen kehittämisessä yrittäjyydessä. Valitettavasti, vaikkakin olemme vuositolkulla puhuneet tästä, Kuitenkaan kaikki eivät ole valmiita lähteä, lähtemään mukaan. En nyt tarkoita kaik, tai kun tarkoitan kaikkea, niin tarkoitan molempia osapuolia. Meillä on paljon hyviä kokemuksia ja huomattava määrä hyviä käytänteitä, mutta ne eivät ole järjestelmällisiä. Siksi onkin vain onnellinen sattuma, sattuma, jos kansalaiset ollessaan työttömänä voivat hyötyä kaikesta tästä. Ja tämä on yhtäältä sellainen, koska taitojen kehittäminen maailmassa, enkä nyt puhu pelkästään muodolliseen koulutukseen, vaan tarkoitan myös ei-formaalia koulutusta. Se on hyvin jäykkää ja konservatiivista. Ja tämä johtuu siitä, että ei ole puute, ei ole tietoa siitä, millä tavalla toimitaan. Ja minä viittaan nyt näihin kumppanimaihin. Jos me mietimme, minkä takia pannaan niin paljon hanttiin näissä muutoksissa. Niin, tämähän, tämä liittyy koululla, opettajien koulutukseen. Siellä ei tiedetä, mitä tehdään. Heidän ammattinsa ei ole, sitä ei arvosteta tässä yhteiskunnassa. Yhtäältä meidän täytyy lähteä siitä, että ei oteta niin kuin varmana sitä, että kaikki tietävät, mitä tehdään. Toisaalta on kysymys liiketoiminnasta. Monet yrityksistä edelleenkin vaan katsovat, että, että, että tämä ajattelu kuuluu yrityksen sosiaalisiin vastuuseen tai hyvän tekeväisyyteen olla yhdessä ja koulutusjärjestelmän kanssa. Mutta viesti, joka pitäisi lähettää liike on se, että se ei kuulu hyvän tekeväisyyteen, se on velvollisuus. Yritysten velvollisuus varmistaa, että he ovat mukana vuoropuhelussa tämän muun maailman kanssa, että varmistetaan, että, että että äh, tällaisia ratkaisuja löytyy. Esimerkiksi työpaikka, kun pohtaa äh, työn, äh, työn yhteydessä oppiminen, missä norsulluutornissa ei voi olla oppia sellaista käytännön syvällistä taitoa. Ja uskon myös, että ihmisten pitäisi olla tukemassa tätä, koska tällainen pelkästään säästötyyppiset toimenpiteet eivät vie meitä eteenpäin. Ja täytyy antaa ja vaatia että katsonkin, että tämä ajoitus yrityksissä ja ajoitus koulutusjärjestelmässä. Sen lisäksi yrityksen pitäisi tehdä enemmän, että, että, he ovat, että tämä yhteistyö syntyy. Työlliset ja työssä olevat, heillä on oma, heidän oma pätevyytensä ja on tärkeää tietää, mitä pätevyyttä heillä on. Valitettavasti tämä ei ole kovinkaan läpinäkyvää kumppanimaissa, mikä näiden ihmisten pätevyys on, koska siihen kuuluu sertifikaatit ja diplomit, jotka eivät ole läpinäkyvästi annettuja. Siksi vaadittavat taidot on sellainen asia, että, joka liittyy ei välttämättä sitä, mitä uusi teknologia ja uudet työpaikat tarvitsevat. Kun me emme tiedä, mitä he tietävät, niin silloin emme tiedä, mitä puuttuu. Siksi me toimimmekin kumppanimaissa sillä tavalla, että tehtäisiin näkyväksi se tietämys ja taito. Ja, ja sitten palaan tähän neljänteen kysymykseen, mikä on kokemuksen validointi ja taidon validointi, ellei pystytä perustamaan mekanismeja, joilla voidaan identifioida, miten työntekijät, minkälaisia tietoja työntekijöillä on sekä jotka on opittu myös työpaikalla. Jollei näitä tiedetä, niin sitten on mahdotonta tehdä valmennusohjelmia ja välittömiä ohjelmia. Mutta mikä tämä, miten tämä on niin vaikeaa? Kumppanivaissa vaikeus syntyy siitä, että varmistetaan laatu näissä mekanismeissa. Tässä on valtava riski, että, että painetaan liikaa, painetaan vain sertifikaatteja. Se, ikään kuin koulutuksen tunnustamisen myötä. Ja tämä on, tämä on mekanismi, haitta, joka se voi antaa validoinnin kaikille diplomeilla tai sertifikaatteille, eikä kuitenkaan tehdä laadunvarmistusta. Tämä tarkoittaa sitä, että luodaan odotuksia, jotka eivät nimeä koskaan niitä vaatimuksia, joita työmarkkinoilla on. Se pitäisi tehdä kaikissa jäsenvaltioissa – minä tässä vain unelmoin siitä päivästä, kun se on todellinen mahdollisuus saada koordinoitua toimintaa kaikissa jäsenvaltioissa, mutta minä uskon ja siksi luotan, että Eurooppa-projekti on ratkaisu tähän tälle mantereelle. Ja minä todellakin toivon, että tämä koordinointi on mahdollista, että sitä voidaan jatkaa, että synergiaan päästään. Ja Eurooppa puhuu yhdellä äänellä. Ja täytyy sanoa, että meillä on todellakin kovin näkyvää, miten paljon tarvitaan se, kun me toimimme sellaisissa maissa kuin Ukraina. Ehkä kuulostaa aika kuumalta jutulta nyt tänään. Me kuitenkin toimimme maissa, kuten arabimaissa, jossa, kaikki, kaikki, jossa tarvitaan enemmän Eurooppaa. Toivottavasti vastasin kysymyksiin. Merci Alejandro Serkas. Kiitokset ja sitten Alejandro Serkas. Kiitos puheenjohtaja. Niin hyvä Rova Sherban. Minä haluaisin Demarien nimissä kiittää teitä ja tukea teitä. Ja näin tuemme teitä, jotta 2020 mennessä päästään strategian tavoitteisiin. Ja aina tietysti tässä on tehty jo hyvää työtä 2014 vuoteen asti ja 2017 on tuo puolivälin arviointi. Näin sitten me joskus demareina olemme aika konservatiivejakin. Se, mitä täytyy muuttaa, se pitää muuttaa, mutta pitää pitää kiinni siitä, mikä toimii. Ja siinä mielessä konservatiiveja olemme. Ja näin me nyt elämme sellaisia aikoja, jolloin on silmät ovat auenneet, kun mietimme, miten merkittävää kaikkien meitä meidän rajojemme toisella puolella olevien valtioiden tulevaisuus on. Se on merkittävää ja niiden, meidänkin tulevaisuutemme riippuu heidän tulevaisuudestaan ja jos heillä ei tulevaisuutta ole, niin kyllä se on aikamoinen uhka meillekin. Ja näin täytyy muistaa tuo eurooppalainen viesti esimerkiksi arabikeväässä ja valti, itävaltioissa ja niin poispäin, koska muuten ei kannata oikeastaan diplomaattityössä, yhteistyössä, muussa työssä oikeastaan toimia, jos me 28 valtiota yksiksemme toimimme, eikä se ole minkäänlaista kuvaa Euroopasta, eikä ole tällaista ulkopuolista kuvaa varsinkaan Euroopalla olevassa, näin, jos me haluamme toimia uskottavasti kattavasti maailmanlaajuisesti, jos me haluamme esittää maailmalle tällaista pehmeän vallan mallia. Meillä on valtaa puhua ja, ja te osallistutte tähän työhön hyvin merkittävällä paikalla, koska kun tarjotaan kansalaisille koulutusta, vaihdetaan hyviä käytänteitä ja viedään eteenpäin meidän valliamme se ei välttämättä ole niin kovinkaan näkyvää, mutta se on ennaltaehkäisevää ja on syytä ennaltaehkäistä konflikteja pikemminkin kuin ajautua niiden keskelle. Ja siitä syystä tämä on mm, tärkeää työtä ja konfliktit aina syntyvät silloin, kun tulevaisuuden näkymiä ei oikeastaan alkuunkaan ole. Työpaikkoja ei ole, työpaikoilla ei ole työpaikat eivät laadukkaita ja näin ajaudutaan toivottomuuteen ja toivottomuus sitten sitten vie tällaisiin mm, valtaviin reaktioihin. Ja te tässä ihan nöyrästikin toimitte, mutta hyvin tärkeää työtä teette sekä näitä muita kansoja ajatellen, että myös meitä ajatellen. Ja haluaisin myös muistuttaa siitä, että tässä yhteistyön puolella ei toimita pelkästään anteliaasti Euroopan puolelta, vaan mekin voimme oppia. Tämä toimii kahden suuntaisesti. Ja minä valitettavasti nyt juuri nyt joudu viittaamaan näihin Euroopan katuihin. Olen juuri käynyt Kreikassakin ja me kadulla, kadulla ihmiset osoittavat mieltään ja ovat tyytymättömiä on valtavat määrät maahanmuuttajia jotka, ja ihmisiä, jotka ovat pyytäneet päästä kouluun ja pyytäneet työpaikkaa. Ja itse asiassa tilanne ei nyt eroa niin kovinkaan paljon maahanmuuttajatyöntekijöiden näkökulmasta suhteessa Turkkiin tai moneen muuhun lähtövaltioon. Eli minä haluaisin tietää, millä tavalla nyt voitaisiin toimia tämän epäsuotuisaan asiaan ajautuneen Euroopan kohdalla. Tätähän on Ruotsissa, Saksassa, kaikkialla Ateenassa, Portugalissa niin poispäin on tehty tekstiiliteollisuudessa työtä ja kapasiteetti vaan koko ajan laskee ja laskee. Miten tällaiseen Euroopan sisäiseen ilmiöön on kiinnitetty huomiota varsinkin kun kolmansien valtioiden työntekijät saapuvat tekemään työtä tällaisiin olosuhteisiin näihin yrityksiin Euroopassakin. Ja haluaisin tietysti muistuttaa siitä, että yritysten kanssa ja ammattiliittojen kanssa täytyy käydä laadukasta, tehdä laadukasta yhteistyötä ja käydä niiden kanssa tiivistä vuoropuhelua tuloksiin pääsemiseksi. Kiitokset. Alex, thank you very much for the kind... Haluaisin kiittää teitä kovasti kauneista sanoistanne. Eihän mitään voi saavuttaa, ellei tee yhteistyötä, näin me säätiössämmekin ajattelemme. Niin, meidän työllämmehän on erittäin tärkeä rooli sellaisissa yhteyksissä, joissa tilanne on epävakaa. Tällaisissa maissa on kuitenkin vaikea päästä eteenpäin. Kansalaiset kuitenkin tarvitsevat jonkin tulevaisuuden näkymän kotimaissaan. On todettava, että maahanmuutto johtuu usein toivottomuudesta. Täytyy tarkastella maahanmuuttoa kuitenkin myös taitojen näkökulmasta, ja puhun tässä tietysti laillisesta maahanmuutosta. Ähm, viime viikolla järjestettiin tapahtuma komission ja yhden jäsenvaltion äh, toimesta. Siinä käsiteltiin sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole tällä hetkellä sen enempää koulutuksessa kuin työssäkään. Ähm, tämä oli ensimmäinen kerta, kun äh, kumppanimaat jotka olivat siis läsnä konferenssissa, mutta olivat myös ETFn tukemia, analysoivat tilannettaan. Voitteko kuvitella, että tämä tapahtui ensimmäisen kerran vuonna 2014? Vasta nyt oli mahdollista, siis tietyissä tapauksissa, tiettyjen kumppanimaiden tapauksissa oli oli mahdotonta ensimmäisen kerran, siis mahdollista, tämä oli mahdollista nyt ensimmäisen kerran, että saatettiin keskustella henkilöistä, jotka eivät ole sen enempää koulussa, koulutuksessa kuin ö, työelämässäkään. Usein puhutaan vain asioista työttömyysnäkökulmasta, mutta ei näiden ihmisten näkökulmasta. Ja usein kyseessä on informaation puute. Maat järjestävät politiikkojaan hyvin äh, hämärissä tilanteissa, koska heillä ei ole riittävästi tietoa päätösten tekemiseksi. Ja olen aivan varma, että jos EU voisi jotain äh, heidän hyväkseen tehdä, esimerkiksi jos saataisiin enemmän tietoa ja näyttöä asioista ja selkeä voitaisiin tehdä näyttöön perustuvaa politiikkaa, niin se saattaisi, siitä saattaisi olla hyötyä. Kyse on se, siitä, että kaikki päätökset eivät välttämättä ole perusteltuja tai ovat umpimähkäisiä. Toinen elementti liittyy siihen, että ne, jotka eivät ole työllistettyjä, sellaisissa maissa, joissa eh, heidän lukumääränsä analyysi on mahdollista, niin aika harvoissa tapauksissa, ehkä 11 maassa oli mahdollista ylipäänsä laskea niiden henkilöiden lukumäärä siis tilastollisesti, eh, jotka eivät ole koulutuksessa, eh, koulussa, eivätkä työelämässä. Ja näiden henkilöiden tulevaisuuden uhkat ovat paljon suuremmat kuin eurooppalaisten vastineidensa. Ja siksi tarvitaan toimintaa. Ja toiminnan avulla täytyy ensinnäkin ymmärtää, keitä nämä ihmiset ovat, jotka eivät ole koulussa, koulutuksessa eivätkä työelämässä. Tässä ei puhuta vain tilastoista, vaan ihmisistä. Meidän täytyy profiloida nämä henkilöt, jotka ovat tässä tarvekategoriassa. kategoriassa Eli me olemme jo alkaneet tehdä työtä äh, kyseisten maiden kanssa ja jatkamme tämän vuoden ajan. Ja tärkeintä on ymmärtää se, että meidän täytyy siirtyä pois siitä ajattelutavasta, että yksi yhden koon ratkaisu mahtuu kaikille tai että me kopipeistämme yhden ratkaisun kaikkiin muihin maihin. Ei, vaan meidän täytyy räätälöidä ratkaisut maittain ja meidän täytyy myös varmistaa se, että kaikkeen mitä teemme liittyy myös sosiaalinen ulottuvuus. Emme voi vain korostaa taloudellisia asioita, vaan meidän täytyy myös ottaa huomioon sosiaalinen ulottuvuus. En sano tätä ja väitä, että kaikki talouden puolella on jo saavutettu. Ei päinvastoin. Meidän täytyy jatkaa yhteisiä pohdintojamme kumppanimaiden kanssa siitä, mitä mikä, minkälaista alueellista mallia haluamme viedä eteenpäin, jotta voimme varmistaa sen, että työpaikkoja todella voidaan luoda. Koska tällä hetkellä jonkinlaista taloudellista kasvua tietyissä maissa on, tässä viitattiin Turkkiin, mutta kyse ei ole välttämättä työpaikkojen luomisesta. Eli meidän täytyy saattaa yhden pöydän ympärille kaikki maan avainhenkilöt. Pitää varmistaa se, että näille henkilöille tarjotaan säällistä työtä ja oikeaa koulutusta näihin töihin, koska muussa tapauksessa käy niin, että ehkä koulutetaan, mutta mitä varten. Eli täytyy tehdä räätälöityjä ratkaisuja, jotka ovat näyttöön perustuvia. Toivottavasti vastasin kysymykseenne. Um, Elisabeth Schutter. Ja Elisabeth Kiitoksia. Minusta oli kovin kiinnostavaa kuulla, että ennen kaikkea ette tarkastella vain formaalia koulutusta, vaan myös ei-formaalia koulutusta. Tämähän on valtavan iso harmaa alue Euroopan unionissa erityisesti analyysin kannalta. Myös toimistot ja silloin kun aina kun puhutaan, niin, niin vaalipiireissä niin aika usein katsellaan sillä tavalla, millä tavalla tämä voidaan verifioida tällainen koulutus. No, ehkä te, te, teidän virastolla on, virastolla on kuitenkin hyvin suuri merkitys, että tämä alue saataisiin kynnettyä siten, että saadaan suuntaviivoja jäsenvaltioille ja että se, mitä me täällä olemme päättäneet myös ESFssä, että se on, siitä saadaan konkreettisesta E, eikä niin, että sitä ei ymmärretä, mitä siellä tehdään. Merkitystä on, tämä, tässä on myös suuri merkitys sukupuolella. Kun ajatellaan sitä, että minkälainen tilanne on, niin meillä on edelleenkin naissukupolvia, jotka epävirallisella oppimisella ja omalla toiminnallaan eri tilanteissa – jotka eivät olleet ammatillista koulutusta, eivätkä ammatillista jatkokoulutusta, eikä, eivätkä yliopisto-opiskelua, ovat kuitenkin hankkineet itselleen, itselleen valtavia tiet, valtavasti tietoja, jotka eivät näy missään, jos ei, joita ei tunnusteta missään, ja, joita, ja niitä ei tunnusteta eikä hyväksytä villoinkaan, kun he palaavat työelämään. Tämä on äärimmäisen tärkeä tehtävä, että saataisiin konkreettisia suuntaviivoja ja ehdotuksia ja mitä komissio voisi tehdä, jotta yritykset voisivat hyödyntää myös tällaisia epävirallisia kokemuksia ja taitoja? Ja minua kiinnostaisi tietää, mitä te konkreettisesti oikein kaavailette. Thank you very much for your question. It is... Kiitoksia kovasti kysymyksestänne. Tämä on äärimmäisen relevanttia kumppanuusmaille, tämä mitä juuri tähdensitte. sitten ja itsekin jo puhuin siitä, miksi tämä on niin tärkeä kumppanimaille. No siksi, että sen lisäksi, mitä tietyissä jäsenvaltioissa tapahtuu, niin kumppanuusmaissa tietyissä tapauksissa meillä on myös tällainen epämuodollinen koulutussektori ja taloudenkin sektori. Ja ne, jotka ovat tällä sektorilla, niin niillä ei ole ura perspektiivejä, prospekteja, koska Kyseessä on nimenomaan epämuodollinen sektori. Ja kun teemme työtä, jotta voimme kehittää pätevyyksiä, niin me pyrimme myös ottaa mukaan erilaiset muut eurooppalaiset välineet, joita olemme kehittäneet. Muun muassa tämän, sen, että epämuodollisessa tilanteessa opittu oppi tunnustetaan myös, koska kyse voi olla esimerkiksi vapaa-ajan oppimisesta tai työpaikalla oppimisesta. Meillä on hyviä suuntaviivoja ja hyviä kokemuksia Euroopassa ja me hyödymme niitä, niistä, hyödytämme niitä, hyödy, hyödymme niistä. Ja ö, me yritämme kumppanuusmaissa selittää, miten nämä toimivat. Suurin pelkomme tällä hetkellä kumppanuusmaissa liittyy siihen, että ei ole minkälaisia laatuvarmennusjärjestelmiä, jotta voitaisiin sertifioida nämä taidot ja valmiudet – ja siksikin meidän työmme on tärkeää, koska haluamme varmistaa sen, että laatua voidaan myös ö, hallinnoida näissä maissa. Tällä hetkellähän on sellainen uhka, korruption uhka, koska saattaa olla ihmisiä, joilla on todella hyviä taitoja, joita on saavutettu epämuodollisesti, mutta heidän rinnallaan on ihmisiä, joilla on sertifikaatteja, jotka eivät tarkoita mitään, ja, siis virallisia. Ja siksi meidän työmme on oikeastaan kaksi tahoinen. Toisaalta haluamme varmistaa sen, että emme rankaise niitä, joilla on oikeus saada taitonsa tunnustetuiksi, koska maassa ei ole laadun varmistusjärjestelmää. Mutta toisaalta haluamme varmistaa sen, että sellaisia todistuksia ei enää jaella, jotka ovat pelkkää paperia. Ja kansalaistenkin täytyy päästä irti tästä menneisyyden ikeestä. Annan teille esimerkin arabimaista. kun puhutaan vuosituhannen kehitystavoitteista, niin niissä puhutaan tietyistä maista, joissa on tehtävä kaikki, mitä voidaan, jotta voidaan varmistaa pääsy peruskoulutukseen ja ehkäpä myös yläkouluun. Kvantitatiiviselta kantilta katsottuna kaikki on tehty ja olemme tyytyväisiä siihen, mutta valitettavasti laadu on niin alla heikko, uskoa, että sikäläisillä ihmisillä ei ole mahdollista oppia mitään jatkokoulutuksessa, koska perustaidot ja peruskoulutus on niin surkea. Emmekä me halua enää jatkaa tätä käytäntöä, jossa annetaan todistuksia, jotka eivät tarkoita mitään, ne eivät ole merkki oikeista taidoista. Ja sitten nämä henkilöt vievät työt niiltä, jotka ovat saaneet oikeita taitoja epämuodollisesti. Mm. Olen sitä mieltä, että ne, joilla ei ole ollut pääsyä koulutukseen aiemmin, kuten naisilla, nuorilla naisilla, esimerkiksi itäisessä Euroopassa, nimittäin ongelmana ovat paitsi nuoret, myös, na- myös aikuiset he ovat saattaneet epämuodollisesti eh, hankkia erilaisia taitoja, mutta ei ole mitään keinoja eh, sertifioida sitä todistuksiin. Pyrimme myös tekemään eh, yhteistyötä sellaisten maiden kanssa, joilla on jo liikkuvuuskumppanuus allekirjoitettuna, sopimus allekirjoitettuna EUn kanssa. Haluamme varmistaa sen, että näistä maista tulevien henkilöiden tiedot ja taidot kun, mm, tunnustetaan, mm, kun he tulevat ehm, tänne Eurooppaan. Eli tämä on ihan aika, aika kuuma aihe meille. Kiitokset. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ilmeisesti ei, joten minä haluaisin nyt hyvä rouva Sherman vain kiittää teitä oikein kovasti. Uskon, ettei me alkuunkaan epäile tästä ehdotuksesta, jonka johtokunta on tehnyt ja parlamentti on koko kautensa ajan voinut teidän työnne laadusta nauttia ja te olette myös sitten saanut nämä muut toimijat mukaan tähän työhön ja myös parlamentti on saanut tähän työhön osallistua ja uskonkin, että siis täällä parlamentissa yleisesti ottaen virastojen ja rooli usein on asetettu kyseenalaiseksi myös talousarvioviranomaisen näkökulmasta. Joidenkin virastojen toimintaa siis voidaan vähän miettiä ja kyseenalaista, ja, mutta te olette osoittaneet juuri sen, mitä virasto tai säätiö voi tehdä, ja myös osoittanut, että sellaiset tapahtumat, joita, toimit, toivot, toi, joita uh, näissä naapurivaltioissa todella vahvistavat sen, miten merkittävä teidän työnne oikeastaan on. Ja kaikki varmasti muistavatkin, että te olette tullut uh, Mitterandinkin toiveesta tähän työhön, kun ajateltiin, että Euroopassa pitäisi tietyillä aloilla kehittää yhteistyötä ja vuoropuheluja ja todellista diplomatiaa kehittää. Ja tässä te muutaman sanan sanoittekin esityksessänne jo tästä asiasta ja juuri varsinkin nykyhetken tilanteesta, että tämä lause on erityisesti nyt totta. Kyse on tietysti klassisestakin diplomatiasta Euroopassa, ja me teemme diplomatiaa, toteutamme diplomatiaa todella klassisessa mielessä, mutta siinä on, se on ajautunut aikamoisten esteiden eteen, ja teidän säätiönne voi ainoastaan parantaa yhteistyötä ja sitä, että ymmärrämme asiat eurooppalaisesta intressistä naapurialueillamme, varsinkin säätiön toimivaltaan kuuluvissa asioissa. Joten kaikkien jäsenten nimissä suur kiitos. Vielä voitte esittää muutaman sanan tähän loppuun. Ja sen jälkeen puhun menettelytavasta proseduurista itsessään. Kiitos thank you very much. Kiitoksia kovasti. No mitä voin sanoa muuta kuin todellakin kiitän. Eh, ei välttämättä melkein tänään, tästä päivästä, vaan näistä, näistä viidestä tiivistä vuodesta. Me olemme tottuneet sanomaan, että me, me teemme sitä, mistä me pidämme. Me uskomme tähän työhön me näen tämän viraston tarpeellisuuden. Emmekä ole ainoita tämän tässä asia on, on monia muitakin, jotka ovat havainneet ETFstä, että tällainen virasto on todella tarvittu, tarpeellinen. Me juhdimme viraston 20-vuotispäivää. Tämä muistuttaa meitä siitä, niistä ajoista, kun niin kuin puheenjohtaja sanoi, että vuonna 1989 ja 90-luvulla, kun tehtiin päätös tämän viraston luomisesta, joka oli seurausta Euroopan maantieteen muuttumisesta. Berliinin muuri oli siellä. Muistuttaisin vaan siitä, että muureja on edelleenkin maiden, äh, maiden välissä ja globaali Eurooppa ja moninapainen maailma, se vaatii enemmän ajattelua siitä, että millä tavalla työskennellään yhdessä, mutta valitettavasti tämä vuosi muistuttaa meitä myös siitä, että on kulunut sata vuotta siitä, kuin yksi ETFn alueista Sarajevossa. Aloit, Sarajevossa alkoi ensimmäinen, toinen, ensimmäinen maailmansota ja tänä vuonna olemme havainneet, että valitettavasti muissakin ETFn kumppanimaissa ei ole vakautta ja me tarvitsemme kuitenkin rauhaa, jotta pystymme siirtymään eteenpäin. Arvostan suuresti ja sitä, että Toivottavasti löytyy viisautta lähentymiseen ja yhteistyöhön. ETF on kuitenkin edelleen tekemässä tätä työtä, joko sitten minä johtajana tai sitten joku muu johtajana, mutta olen kuitenkin valmis tämän työn jatkamiseen. Savu. <laughs> Tämän varmasti tiedämme. Suurkiitokset siis. Ja tästä menettelystä sen verran, että minä kirjoitan johtokunnalle. Kerron tästä kuulemisesta ja myös kerron meidän arvostavan tätä. Ja tämä kirje lähtee sitten myös korjattavaksi, jos teillä jotain lisättävää siihen mahdollisesti on. Ja uskon, että meillä on valiokunnassa muita mahdollisuuksia myös yhteistyötä teidän kanssanne kehittää myöhemminkin. Ja odottelemme kollegoiden kanssa varmasti tätä uutta mandaattia. Ja jos te olette täällä vielä puolenkin tunnin päästä, niin toivon teidän osallistuvan tähän ystävyyden maljan, maljan nostamiseen. Tämä on meidän viimeinen kokouksemme tässä muodostelmassa tällä kaudella. No niin, tämä esityslistan kohta on nyt käsitelty ja sitten siirrymme viimeiseen esityslistan kohtaan. Kyse on nyt siitä, että saamme kuulla komission esityksen omasta komission ehdotuksesta se on tullut tammikuun 17. päivä ja kyse on välityspalvelujen eurooppalaisesta verkostosta, liikkuvuuspalvelujen tarjoamisesta työntekijöille ja työmarkkinoiden yhdentymisen tiivistämisestä. Tämä ehdotus kantaa nimeä EURES-verkosto ja siinä on kyse kokonaispaketista vapaan liikkuvuuden takaamiseksi työntekijöiden vapaan liikkuvuuden takaamiseksi. Tämä liittyy siihen tekstiin, josta äsken puhuimme, ja siinähän meillä on hankaluuksia Kreikan kauden aikana vielä tiedossa. Joka tapauksessa kyse on nyt aiheesta, joka on budjettimenettelyssä hyväksytty. No niin, koordinaattoreissa, koordinaattorien kokouksessa me olemme päättäneet olla määrittelemättä esittelijää tähän, sillä koko, kuitenkaan ei olisi päästy loppuun tästä, tässä menettelyssä, ja komissio on niin viime metreillä e, tehnyt ehdotuksensa tähän. Mehän odottelimme tätä jo aikamoisen ajan, varsinkin budjettineuvotteluja silmällä pitäen Tarkoitus oli jo aiemmin tästä keskustella. Koordinaattorit joka tapauksessa päättivät, että tätä asiaa ei nyt käydä läpi. Jätämme sen ihan uutena sitten seuraajillemme. No, kuitenkin vaikutti siltä, että olisi ikävää, ettei tätä ollenkaan esiteltäisi ja siksi halusimme antaa mahdollisuuden komissiolle nyt jo kertoa asiasta parlamentille kertoa, missä mennään, mitä, että mikä tämän ehdotuksen sisältö on ja mihin tällä pyritään. No niin, nyt antaisin sitten puheenvuoron Jacques de Moranille. Hän johtaa tuota työllisyys- ja liikkuvuusyksikköä komissiossa. Hän voi nyt kertoa meille tästä asetusehdotuksesta. Olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että sain mahdollisuuden esitellä tämän komission ehdotuksen Euresista. Käyn läpi muutamia sisältöön liittyviä elementtejä ja sen jälkeen kerron suuntaviivoistamme yleisesti. Ensinnäkin taustoista. Tämä ehdotus perustuu artiklaan 46 perussopimuksessa, joka antaa meille toimivallan toteuttaa mekanismeja, jotta työn tarjonta ja kysyntä saattaisivat kohdata. Ja siinä myös todetaan, että työntekijöiden vapaan liikkuvuuden täytyy mahdollistaa se, että kansalaiset voivat elää ja työskennellä toisessa jäsenvaltiossa joutumatta äh, sorsituiksi kansalaisuutensa ja syrjityksi kansalai, suutensa vuoksi. Tämä asetus, tästä asetuksesta on keskusteltu viime aikoina paljon, koska olemme nimenomaan keskustelleet näistä oikeuksista. EURES on ollut olemassa jo jonkin toviin muutaman vuoden. Sen tarkoitus on se, että yhden jäsenvaltion työntekijät saavat tietoa työpaikoista vapaista työpaikoista toisissa jäsenvaltioissa ja voivat lähettää CVnsä ja hakemuksensa työnantajille, joilla on vapaa työpaikka. Eli tässä tehdään yhteistyötä jäsenvaltioiden työvoimatoimistojen eh, kanssa, työvoimapalveluiden kanssa. Tarkoitus on eh, ylittää kieliongelmat ja rajat ylittävästi tarjota työtä. Tällä hetkellä meillä on Eurosportaalissa 2-3 miljoonaa kyselyä kuukausittain. 30 miljoonaa työntekijää on rekisteröitynyt tähän portaaliin, jotta voisivat ähm, äh, vaihtaa CVitä mahdollisten työnantajien kanssa. Meillä on 900 neuvonantajaa, jotka äh, kuukausittain äh, saattavat työnhakijoita ja työnantajia yhteen ja avittavat rekrytointitoimia. Ja tämänhetkisen verkoston toiminnan perusteella on ilmeistä, että sitä käytetään vielä kuitenkin aika vähän, kun ajatellaan, kuinka paljon liikkumispotentiaalia Euroopan unionissa olisi. Tietysti kyse on henkilöiden yksittäisistä päätöksistä, jotka haluavat päättää, josko haluavat muuttaa toiseen jäsenvaltioon tai eivät, mutta olemme kuitenkin tehneet sen johtopäätöksen, että kun ajatellaan kuinka paljon eroavaisuuksia jäsenvaltioiden kesken on, muun muassa työttömyysluvuissa, niin mielestämme Euroopan kansalaiset eivät vielä täysimittaisesti ole käyttäneet tätä työvoimapalvelua hyväkseen. Kun me olemme kyselleet Euroopan kansalaisilta, heidän kiinnostuksestaan liikkuvuuteen, niin 20 prosenttia on vastannut, että heitä kiinnostaisi tällainen rajat ylittävä liikkuvuus työn perässä. Näiden 20 prosentin joukossa aika suuri osa, 1,2 prosenttia kansalaista sanovat, että heillä on vakaa aie siirtyä vuoden, tulevan vuoden sisällä Euroopan unionin maasta toiseen. Kuitenkin vain 0,2 prosenttia todella niin tekee. Eli aika moinen ero on sanojen ja tekojen välillä. 20 prosenttia ovat kiinnostuneita, mutta 0,2 prosenttia ovat todella lähteneet. Ja samankaltaista ongelmaa esiintyy myös työnantajien keskuudessa. 40 prosenttia työnantajista ovat ilmaiset, että että niillä on ollut ongelmia löytää työntekijöitä, päteviä työntekijöitä. Ja kun väestö vanhenee, niin seuraavien 20 vuoden aikana työvoimasta alkaa kyllä tulla pulaa. Joten näiden johtopäätösten edessä olemme pohtineet, kuinka vetovoimainen tämä nyky mekanismi on, ja olemme lähteneet siitä, että Eurasia tulisi vahvistaa, jotta sitä voitaisiin kehittää entisestään niin, että se todella vastaisi Euroopan työmarkkinoiden tarpeita. Ja siksipä komissio haluaa mahdollistaa tämän vahvistamisen ja haluaa myös lujittaa juridisen perustaa, juridista perustaa tälle eurosverkostolle. Tällä hetkellähän 492 asetuksen kohta 2 on tässä perustana. Ja nyt sisällöstä vielä sen verran, että korostaisin kuutta seikkaa. Ensimmäinen. Ensimmäinen ehdotuksen elementti tai sisältöön liittyvä elementti liittyy Euresin vahvistamiseen ja Tarkoitus on sopeuttaa Eurasia paremmin työmarkkinoiden toimintaan tällä hetkellä ja halutaan myös ottaa mukaan teknologian kehittyminen ja parantaa tiedonvälitystä, kommunikaatiota. Halutaan ottaa huomioon se, että työllisyyden muodot ovat monipuolistuneet ja tässä artiklassa 14 ja 17 kaavaillaan uutta teknologista foorumia, joka mahdollistaisi uusia toimia ja mahdollisimman hyvän yhteen toiminnan kommunikaation. Uudistuksessa tärkeää on myös se, että halutaan mahdollistaa se, että EURES voisi mahdollistaa kysynnän ja tiedonvaihdon kysynnästä ja tarjonnasta. Tällä hetkellä jäsenvaltiot eivät välttämättä kerro kaikista avoimista työpaikoista Eurosportaalissa, ja siksi tämä rajoittaa mahdollisuuksia saada tietoa vapaista työpaikoista. Työpaikat työpaikasta tiedetään vain yhden jäsenvaltion sisällä. Tämä ongelma tulisi poistaa ja artikla 14 tulisi muuttaa. Mitä tulee vapaiden työpaikkojen lukumäärän, joista ilmoitetaan, niin sitä tulisi lisätä ja tulisi myös paremmin pystyä yhdistämään kysyntä ja tarjonta. Meidän tulisi vielä luokitella näitä vapaiden vapaita työpaikkailmoituksia. Artiklassa 16 ehdotuksessa on kyse siitä, että automaattisesti saataisiin yhdistettyä vapaat työpaikat CV-ihin. Eli tarkoitus on se, että paremmin työpaikkailmoitukset laadittaisiin selkeämmin niin, että ymmärrettäisiin, minkälaisia vaatimuksia tasan tarkkaan ne edellyttävät, ja samalla CVitä tulisi parantaa niin, että niistä kävisi selkeämmin ilmi, minkälaisista valmiuksista todella hakijalla on, millaisia valmiuksia hakijalla on. Ja artiklassa 18 ja 24 asetusehdotuksessa puhutaan palveluista. Palveluiden käsite, olipa kyse sitten työnhakijoista tai työnantajista, tämä on aivan uusi käsite, sitä ei ollut aiemmin, ja sen tarkoitus on parantaa liikkuvuutta ja liikkuvuutta edistävää informaatiota, informaation tarjontaa Ja viides seikka liittyy kumppanuuksiin. Halutaan laajentaa EURES-verkostoa, koska tällä hetkellähän se Tällä hetkellähän puhutaan julkisista työvoimapalveluista. Halutaan, että myös kumppaneiksi pääsisivät yksityiset työvoiman, työvoimapalvelut. Tällä hetkellä, tällä hetkellähän julkiset työvoimapalvelut käsittelevät noin 30 prosenttia työpaikoista täällä Euroopassa. Ja tällä tavalla saataisiin siis uusien kumppaneiden avulla saataisiin ehkä enemmän kattavuutta. Ja viimeinen kohta, johon halusin kiinnittää huomioon, on se, että että uudessa asetuksessa annetaan selkeät säännöt, joiden avulla komissiolla on mahdollisuus toteuttaa täytäntöönpanovaltaa erityisesti teknisten kysymysten osalta, esimerkiksi kaavakkeiden muodon suhteen. Ja voidaan myös asettaa artiklan 33 mukaisesti kriteerejä, jotka liittyvät jotka liittyvät työnantajien vaatimuksiin. Eli tässä on kaiken kaikkiaan tarkoitus auttaa niin yrityksiä kuin kansalaisiakin ja sopeuttaa eures järjestelmät tämänhetkisiin työmarkkinoihin. Ja artiklaan 32 liittyen sen osaltahan parlamentti ei ole komission kanssa yhtä mieltä, niin mm, ähm, niin ähm, sehän liittyy EURES-peruskirjaan. Sen tarkoitus on ähm, tuoda yhteen eri, ähm, tällä hetkellä voimassa olevat eri ähm, oikeudelliset perustat, jotta saataisiin yksi yhteinen oikeudellinen perusta tälle koko asialle. Kiitos. Kiitokset. Niin minä olin jo sanomassa, että tässähän on 36-37 artiklaa ja olinkin jo ajattelemassa, että rohkeutta ja onnea vaan niille, jotka lähtevät neuvottelemaan tässä tekstistä, vaikka kyse onkin jo konsolidointiversiosta, niin kyllä tässä on aika moisen pitkä teksti kuitenkin kyseessä, joten vaikeuksia varmasti tulee eteen sopimukseen pääsyssä. Danuta ensiksi, olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Minun täytyy huomauttaa, että kun tutkailen Euresia, niin joskus tuntuu siltä, että se toimii kielellisten taitojen pohjalta. Joitain kieliä puhutaan aktiivisesti tai passiivisesti passiivisesti silloin, kun sitä osaa, mutta ei voi puhua ja aktiivisesti silloin, kun sitä voi käyttää. Eli nyt tämä toimii vähän kuin passiivisena toimena virastona jäsenvaltioille ja pitäisi olla enemmän tietoa vapaista työpaikoista ja niin poispäin, mutta vaikuttaa kuitenkin siltä, että jos voi voi täyttää työnantajien ja työmarkkinoiden tarpeet ja vaatimukset, niin tarvitsemme myös muutakin. Ei työ, tar, eivät työtarjoukset täytä näitä puutteita, eivätkä vastaa myöskään työntekijän toiveisiin ymmärtää tuota tarjousta tai myöskään hyötyä tuosta tarjouksesta, eivätkä myöskään auta työntekijää siitä, minkälaisia työntekijöitä tulevaisuudessa tarvitaan. Ja minä mietinkin, että onko tässä prosessissa tai näissä muutosehdotuksissa ajateltu mahdollisuutta kumppanuuksiin yritysten kanssa, niiden kanssa, jotka käyvät, käyttävät Euresta tällaisesta, tällaisesta säännöllisestä kumppanuudesta. Olen nyt kiinnostunut siis vapaiden työpaikkojen tiimoilta tehtävästä yhteistyöstä tai uudesta työpaikasta, joka on luotu. Onko tällaisesta mahdollisesti tarjolla tietoa tästä järjestelmästä sekä työnantajille että työntekijöille. Te puhuitte, että 20 prosenttia työntekijöistä on kiinnostunut lähtemään liikkeelle, mutta hyvin pieni osa sitten oikeasti lähtee liikkeelle 0,2 prosenttia itse asiassa varsinaisesti muuttaa maasta toiseen. Miksi nämä ihmiset haluavat lähteä toiseen unionimaahan, mutta eivät lopulta lähde mihinkään? No niin, varmaan voimme esittää tässä nyt kaikki kysymykset ja sitten vastaatte niihin yhdessä Jutta, jonka jälkeen Elisabeth. Yeah. So next ma- mm, Ensinnäkin <clears throat> suuret kiitokset näistä selvityksestä. Olen varma, että teidän ehdotuksenne on Siinä on paljon pureskeltavaa myös seuraavalla vaalikaudella. Minusta on myös tärkeää selventää, että me yksin työntekijöiden liikkuvuuden myötä emme pysty ratkaisemaan korkeita työttömyyttä Euroopassa. Te haluatte työntekijöiden liikkuvuutta parantaa, jotta työttömyyttä voidaan alentaa. Tämä tulee olemaan vain pisara meressä. Ja jos ymmärsin teidät oikein, niin te tähän estisellä Euros-platformilla saa, olette saaneet pysty välittämään 2000 paikkaa vuodessa. <clears throat> Se on luku, joka on kuitenkin mielestäni äärimmäisen alhainen, kun ajattelin kuinka suuri tämä työmäärä on. Minun mielestäni teidän ehdotuksenne unohtaa suurimmat esteet liikkuvuudelle, erityisesti rajat ylittävät rajat ylittävän liikkuvuuden kannalta. niin luvut, jotka mainitsitte, minä jäin kaipaamaan siellä myös selvitys siitä, kuinka monta ihmistä, kuinka monta työntekijää, miestä ja naista Euroopan sisällä toimii rajat ylittävällä tavalla, elää siis yhdessä maassa ja työskentelee toisessa maassa. Ja kielitaidon lisäksi liikkuvuuden osalta liik- kielitaidon lisäksi tieto tai puutteellinen tieto työmarkkinoista, että verolainsäädännöstä, sosiaalilainsäädännöstä on nehän perustuvat kuitenkin kahdenkeskisiin sopimukseen jäsenvaltioiden kesken. Nämä ovat juuri niitä asioita, joissa ihmiset rajat ylittävällä tavalla tai muuten liikkuessaan Euroopassa kohtavat suurimpia esteitä. Siksi tämä on heille haitta. Ja jos neuvonta on heikkoa ja vielä heikkeneekin, niin me, tämän työvälitystoiminta ei oikeastaan hyödytä meitä yhtään. Meidän täytyy ihmiset mukaan näiden ongelmien ratkaisemiseen neuvonnan ja informaation avulla. Ja jos puhutaan oikeudenmukaisesta liikkuvuudesta, sen tukemista, me emme halua mitä, me emme halua mitä tahansa liikkuvuutta, vaan sillä tavalla, että siinä ei käytetä väärin tietämättömyyttä lainsäädännöstä. Jos te tulevaisuudessa keskitytte pelkästään työpaikkojen välitykseen, niin milloin on sitten teille pari kysymystä. Miten te suhtaudutte työntek- työpaikkojen laadun painotukseen ja sitten epätavallisiin työsuhteisiin? ja sitten työmarkkinaosapuolten asema alueellisilla raja-alueilla, kansalliset koordinointipisteet ja sitten välityspalvelut. Miten nämä liittyvät yhteen? Tähän mennessä tämä on ollut, ollut vain valinnainen mahdollisuus. Sitä paitsi tässä oiresin on tarkoitus myös hoitaa jollakin tavalla nuorisotakuuta, joka liittyy vuonna 2012 neuvoston päätelmiin ja käytännön harjoittelutyöhön Siinähän puhutaan myös OIRISin äh, toiminnan laajentamista sitten praktiikkajaksoille. Se ei ole, siihen ei kuulu kuitenkaan mitään sosiaalivakuutusoikeudellista työsuhdetta. Millä tavalla tässä pyritään varmistamaan laadut, laatu niin, että ei vain halvasti ihmisiä panna työpaikkaan tällaisen praktiikkajakson varjolla tai nojalla. Erityisesti kun ajatellaan tällaisten palkkausten kriteereitä. Nuorisotakuussa parlamentti on kiinnostunut kaiken kaikkiaan myös laadukkaasta työskentelystä Euroopasta. Ja vielä kolme loppukysymystä. Haluaisin kerran näistä tietää, että onko komissio aikomassa aikoko komissio sisällyttää työmarkkinaosapuolet tähän ja nostaa niiden roolia, niin kuin me haluamme, siis yleisen asetuksen tasolla ja että myös ESFssä. Toinen kysymys, että millä tavalla rajakumppanuus ankkuroidaan organisaatioina osaksi Euresin verkostoa. Ja kolmanneksi, aikooko komissio sitten hakemisen ja, ja koordinoidun osalta äh, harkit, äh, jättää tämän toimivallan rajaviranomaisille. Tässä olivat ensimmäiset kysymykseni. Merci, nous avons... Kiitokset. Ja sitten vielä kaksi puhujaa ja sen jälkeen saatte vastata. Elisabeth Schröter, jonka jälkeen Edith Bauer. Ja meine... Niin, minun kysymykseni oikeastaan jatko, ovat jatkoa edelliselle kysymykselle. Minä todellakin kaipaan sitä, että EURES-kumppanuus olisi paras työkalu työn välityksellä ylipäätään ja periaatteessa se myös se tärkein väline. Mutta se ei näy tässä uudessa asetuksessa. Minua kyllä harmittaa se, suoraan sanoen. Koska tällainen keskeinen, euro, keskeinen eurooppalainen elementti paikan päällä, yksinkertaisesti unohdetaan tässä. Täytyy muistaa, että esimerkiksi tietenkin liikkuvuus Pariisista Berliiniin on paljon vähemmän kuin ja Frank, Frankfurt Oderin ja Kubitsan välillä. Verrakkaapa niitä lukuja. Niin kyllä ymmärrätte, miten tärkeää on, on välittää suoraan raja-alueella, vaikkakin saksalais-puolalainen raja ei nyt ole se raja, missä tapahtuu eniten rajat ylittävää liik- liikkuvuutta. Tällä ei kuitenkaan mitään merkitystä teille kun te lähdette tutkimaan, niin näette, minkä suuria eroja näissä liikkuvuuksissa on. Ja tässä ollaan todella äh, äh, niin kuin nokka syrjällään ja realiteetit ollaan täysin unohdettu ja myöskin potentiaalit on unohdettu. Ihmiset, jotka asuvat Kubinissa ja menevät Kubiniin töihin ja sitten edessä toisessa paikassa helpompi lähteä Frankfurtiin töihin Ihmiset haluavat tietenkin palata illaksi perheen luokse. Katsokaa, tämä on käytäntöä. Menkääpä Frankfurt Orderin rautatieasemalle ja kuunnelkaapa niitä matkustajia, miten sekavaa seurakuntaa siellä on, niin kyllä, että näette silloin, minkälaista liikkuvuutta Euroopassa on. Sitten voitte kuvitella, että jossakin kaukana joku tietokoneen ääressä joku lähettää ihmisiä Berliinistä Pariisiin ja Berliinistä Varsovaan. Se on pelkästään silkkaa utopiaa. Liikkuvuuden realiteetti on rajoilla, ja kun katsotaan Romanian ja Unkarin välillä, tai Slovakia ja Unkarin välillä, mitä siellä tapahtuu, siellä on paljon enemmän liikkeellä, koska, koska myös kielikynnys on paljon matalampi. Nämä ovat realiteetit, missä tämä välityksen pitäisi tapahtua varsinaisesti ja missä eurossia kaivataan. Toinen juttu on pikemminkin pikku osa eurosia, mutta te teette toisinpäin. Ja tämä, tämä on jotenkin sellaista, että ihmisten ihmiset paikan päällä eivät usko, ymmärrä teitä. Tämä on ensimmäinen. Ja toinen keskeinen elementti, ja täytyy toistaa aikaisemmin sanottu asia, keskeinen elementti on tänä päivänä välitystoiminnassa se, minkä kun rajat alueella tehdään paljon petoksia, niin on työntekijöiden oikeus. Se, että ihminen välitys, välityksen yhteydessä ihmisen täytyy voida varma ja vakuuttunut siitä, että, että hänen oikeuksiaan ei poljeta. Ja millä tavalla tämä kissa saadaan pöydällä. Tässä ei ole kysy pelkästään herkistä lehettämiskysymyksistä vai vielä, tai vielä herkemmästä praktiikkakysymyksistä, jossa, kysy, jossa on myös tällaisia kysymyksiä. Millä tavalla te sitten tarkistatte, että laatu toimii näissä? Ja nämä ovat niitä klassisia kysymyksiä ylipäätään, jotka perustuvat ö, asetukseen. Onko nyt niin, että tämä välitystoiminta, jota te teette, kuuluuko siihen myös neuvontaa ja onko siihen myös henkilökuntaa, jossa vastataan näihin ihmisten esittämiin kysymyksiin? asianmukaisesti. Tämähän on oikeastaan se plussa, joka voisi olla Euresin hommia, eikä se, että, että te tietokoneella heitätte ihmisiä kaup- pääkaupungista toisiin, toiseen. Kyllä eihän siihen Euresia tarvita, kuka tahansa voi tehdä tämän tietokoneella. Tämä, tähän ei tarvita mitään Euresia, vaan Eures, Euresen lisäarvo oli se, että selvittää ihmisille, mitä sosiaalisia oikeuksia heillä on, niin miten niitä voidaan käyttää ja näillä ole, näitä ole, niin teidän ne ei ole mitään hyötyä. Anno, Edith Bauer. Edith Bauer, olkaa hyvä. Thank you so much. Kiitoksia kovasti. Mehän olemme tehneet yhteistyötä muissakin direktiiveissä ja kun nyt niitä sitä ajattelen, olen hiukan yllättynyt. Olen yllättynyt siitä, että kun katselen artiklaa 20, 22, 23, ja partikla 7, kun katselen, niin minulle tulee sellainen tunne, että tässä on vähän päällekkäisyyttä. Päällekkäisyyttä näiden kahden asetuksen ja direktiivin välillä. Eli kysymykseni on kaikessa yksinkertaisuudessaan seuraava. Jos oletatte, että näitä palveluita yhdistettäisiin, koska tukipalvelut työntekijöille ää, äh, tarkoittavat sitä, että halutaan ää, äh, parantaa työoloja, etc., niin sehän on melkein sama kuin mitä olemme kirjoittaneet aiempaan direktiiviin, joka koskee työntekijöiden vapaata liikkuvuutta. Kun muistan myös meidän aika tiukan kiistamme kansallisista kontaktipisteistä ja koordinaatiosta, niin minä todella arvostan sitä, että tässä tapauksessa te puhutte kansallisista koordinaatiotoimistoista, mutta minulla on nyt sellainen tunne, että nämä kaksi asiaa voitaisiin yhdistää. <clears throat> Olen tietoinen siitä, että kansallisella koordinaatiotoimistolla on muitakin tehtäviä kuin ne, joista direktiivissä puhutaan, siis vapaata liikkuvuutta koskevassa direktiivissä. Mutta kun nyt muistelen, että direktiivin ja asetuksen välissä on selkeää päällekkäisyyttä, niin miten teidän mielestänne tämä voisi tulevaisuudessa toimia? Alors. No niin. Nyt tahtoisin sitten antaa komissiolle vastauksen. Voitte vastata näihin. Keskustelu on täten jo alkanutkin, itse asiassa myös sisällöstä. Minä tahtoisin ehkä ainoastaan esittää yhden kysymyksen vielä muodollisemminkin. Komissio on alka- aloittanut työnsä Eureksesta siltä pohjalta, jonka me olemme kiistauttaneet ja tästä puhutaan tuomioistuimessa ja kun me olemme nyt saaneet tämän ehdotuksen sitten komissiota, niin komissio toivoi, että parlamentti mahdollisesti vetäisi oman ehdotuksensa pois ja jättäisi huomiotta parlamentin oikeuden, miltä tämä nyt näyttää, koska mielestäni vaikuttaa merkittävältä lähteä liikkeelle terveeltä pohjalta. Ja tämän asetuskeskustelut myös mm, menevät, lähtevät liikkeelle siltä pohjalta, että tuomioistuin on selkeästi sanonut ja vahvistanut parlamentin oikeuden asiassa toimia tietenkin. No, tämä on ihan äh, sisällön kannalta hyvin tärkeä asia perustavanlaatuisestikin. Jos teillä olisi jotain huomautettavaa tästä asiasta, niin olisi varmasti hyödyllistä kuulla sekä meidän että myös seuraajiemme. Olkaapa hyvä, voinette vastata näihin kaikkiin kysymyksiin. Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Niin tähän ensimmäiseen kysymykseen. Siihen, että Eureksen pitäisi olla liian passiivinen. Pitäisi olla vähän proaktiivisempikin niin haluaisin korostaa sitä, että ehdotuksessa on useitakin tekijöitä, jotka tähtävät tämän proaktiivisuuden vahvistamiseen varsinkin välityksessä ja se siitä sitten otetaan käyttöön tietty palveluiden määrä sekä työnantajille että työntekijöille – ja voidaan paljon paremmin auttaa työntekijöitä sekä liikkuvuuden alkumetreillä että myöhemminkin ja työnhakijoiden varsinkin. Ja tuo kumppanuus, jonka otitte esille kysymyksessänne, varsinkin työntekijöiden työnantajien näkökulmasta, jotka voivat suoraan kirjautua Eurekseen niin, ja voivat osallistua myös kumppaneina tähän kansallisella tasollakin. Eli tämä, tämä lähestymistapa on jo otettu huomioon, eli pyrimme vahvistamaan proaktiivisuutta Eureksen sisällä tässä ehdotuksessa. Ja sitten esteisiin liittyvä kysymys. On totta, että on vaikka kuinka paljon esteitä edelleenkin rajat ylittävässä liikkuvuudessa ja tärkein on kyllä juuri tuo kielipuol- kieliasia. Eurobarometrin tutkimustulostenkin mukaisesti ja seuraavaksi heti on kyse siitä, että työpaikkaa ei löydetä, kun, kun haluaa lähteä liikkeelle unionin, unionin valtiosta toiseen, niin yleensä päämotiivi on löytää työpaikkaa. Se on pää syy liikkuvuudelle ja tuo este on huomattava Euroopassa. Vaikka kovastikin halutaan innostaa tähän liikkuvuuteen ja tietyillä alueilla työpaikojen tarjontaa ei pystytä edes täyttämään. Ja tässä kysymys juuri onkin se, että voisimme ratkoa ja jotenkin poistaa nämä esteet ja tarjota tietoa työpaikan saamisesta toisessa valtiossa ja sitä tarkoitusta varten EURES on luotu palvelemaan kansalliset rajat ylittävillä, ylittävillä muodoilla tämä, tätä ongelmaa ratkomaan, kun aikaisemmin on toimittu kansallisten rajojen sisällä uudistus on juuri se, että tätä voitaisiin laajentaa tätä työpaikkojen tarjoamista 30-30 prosenttiin myös Euroopan tasolle. Ja sitten jos ajattelemme näitä oikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, kyllähän he kuuluvat Euroopan oikeuksien piiriin selkeästi on asetuksessa määritelty se, että sopimuksen mukaan toiseen paikkaan lähtevät työntekijät saavat nauttia tasa-arvoisesta kohtelusta. Ja tuo nykydirektiivi, jota ollaan paraikaa hyväksymässä, myös vahvistaa näiden oikeuksien todellista toteuttamista varsinkin tiedottamispuolella. Eli tässä ei ole minkäänlaista ristiriitaa me olemme luoneet selvän mekanismin Euroopan unionin tasolle ja näin tätä kansallisia käytänteitä voidaan jakaa Euroopan tasolla ja muut säännökset sitten tietysti ovat unionitason säännöksiä, jotka, joita täytäntöön pannaan kansallisella tasolla, eli juuri tuo tasa-arvoinen kohtelu e- etenkin. Ja sitten mietin tuota kysymystä työpaikkojen laadusta Eureksen sisällä. Tässä kyse on juuri siitä, että, että toimitaan Euroopan tasolla samoin kuin jäsenvaltioiden tasollakin, eli laatua tar- tarkastellaan kansallisella tasolla nyt tämä, nämä tarjoukset ovat rajoitetulla alalla nyt sitten koko unnin tasolle, mutta valvonta tapahtuu niiden standardien mukaisesti, joita kansallisesti on hyväksytty ja joita nytkin jo pidetään tiukkoina. Ja sitten työmarkkinaosapuolet, siihenkin kysymys esitettiin. No totta kai ne ovat merkittävällä paikalla ja ne on otettu mukaan Eureksen hallinnointiin ne osallistuvat äh, siis Euriksen mukaiseen ja toimivat hyvin aktiivisesti. Ne ovat toimineet varsin tarkoin ja tehokkaasti raja, raja-alueilla asian eteenpäin viemisessä. Hyvin monet äh, Euroopan työntekijät, yli miljoona, tekee työtä raja-alueilla, valtioiden rajoilla. Ja se on tärkeä asia. Ja tämä rajat ylittävyys liittyy todella tuohon budjettivälineeseen, johon josta keskustelittekin, keskustelittekin viime vuonna, ja sen kautta voidaan rahoittaa nuo täydentävät toimet, jotka palvelevat Euresta. Eli me tosiaan nyt toimimme yhdessä tällaisen yksikön kanssa, joka pohjautuu kumppanuusverkostoon, joka on toisaalta sekä julkinen että yksityinen ja tarjoaa tietoa laatu, laadunvalvonnasta ja myös sitten erityisempiä aloitteita voidaan tehdä yksittäisiin alueellisiin vaatimuksiin vastaamaan ja näin voidaan toimia yhdessä kansallisten työvälityspalveluiden kanssa. Eli ei tässä olla luomassa minkäänlaista ristiriitaa tai vastakkaisuutta, vaan pikemminkin avoimuutta, jotta nämä rajat ylittävät kumppanit voivat myös yhtenäisemmin toimia. Ja sitten jos mietimme tuota asetusta, asetusehdotusta ja direktiiviehdotusta oikeuksien käyttämisestä. Toisaalta direktiivi on selkeästi tähtäämässä työntekijöiden oikeuksien täydentämiseen, eli täydentää tuota edeltävää direktiiviä, joka, pohja, joka puhuu syrjimättömyydestä kansalaisuuden perusteella. Ja tässä EURES on nyt väline, jonka kautta voidaan saada tietää työolosuhteista ja työpaikkatarjouksista ja ehdoista, jotka liittyvät tuohon työpaikkatarjoukseen liikkuvuuden sisällä. Eli nämä täydentävät toinen toisiaan, mutta ei mikään tietenkään estä jäsenvaltiota lisää toimimasta tai käyttämästä jotakin lisärakennetta direktiivin sisällä No, ja ottaa mukaan näitä kansallisia toimia myös sitten Eureksen tasolle, eli tätä täydentävyyttä tietysti voidaan toteuttaa myös kansallisella tasolla. Ja sitten näistä tavoitteista, eli nämä kaksi tavoitetta ovat siis toinen toistaan täydentäviä. Ja sitten vielä artikla 38 tuosta edeltävästä artiklasta, äh, asetuksesta huomauttaisin, että tämä koko osasto 2 492 asetuksesta korvautuu ja sitten ottaa mukaan artiklan 33, johon, jolla säädetään täytäntöönpano-oikeuksista komissiossa. Eli tämä varmaankin vastaa parlamentin esittämään kysymykseen vuoden 2012 päätöksestä. Kiitoksia. Olemme saaneet tämän keskustelun päättymään, mutta olemme myös yksilöineet tässä monia pulmia, jotka on otettava huomioon, kun tarkastelemme tätä ertusta Bayer mainitsi yhden, Jutta toisen ja viittasitte myös keskusteluun, jota kävitte ähm, julkisista työvoimapalveluista. Äh, nyt meillä on äh, lainsäädäntöä, joka olisi ansainnut äh, hyvän paketin, mutta jota kuitenkin täytyy vähän kiireesti käsitellä. No, nyt meillä on kuitenkin tämä asetusehdotus ja meidän täytyy myös niveltää budjettikeskustelut tähän ja on totta, että meillä on tiettyjä aukkoja täällä ja myös tietynlaista päällekkäisyysongelmaakin. Kyseessä on teksti, joka on toisaalta aika kiireellinen, kun ajatellaan, mitä tavoitteita sillä ja mitä odotuksia siihen on kohdistettu, mutta toisaalta siitä on hankala keskustella, koska koska se on esitetty niin mutkikalla tavalla. Ja sisällöllisesti se, siinä on kuitenkin paljon tärkeitä ehdotuksia. Mutta tässä vaiheessa ei ole oikeastaan ö, muuta sanottavaa kuin haluan kiittää kaikkia, jotka ovat ö, käyttäneet puheenvuoroja ja tällä tavalla ö, valaisseet myös parlamentin kantoja. Ja Toivottavasti neuvostonkin keskustelut edistyvät dynaamisesti, sanotaan nyt vaikka näin. Ja nyt olemme siis saaneet päätökseen paitsi esityslistamme myös oikeastaan kaiken työllisyysvaliokunnan työn tämän seitsemännen lainsäädäntökäyden aikana. Nyt pyytäisin teitä vielä jäämään tänne saliin valokuvaa varten. Ja sen jälkeen menemme nauttimaan ystävyyden mallian tuonne ulkopuolelle. Kiitoksia kaikille ja kiitoksia myös tulkeille, jotka ovat viime hetken saakka täällä väkertäneet.